So, so good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Koska aika on meille kallista ja meillä on paljon tärkeää ohjelmaa ja mielenkiintoista asiaa tänä aamuna, ehdottaisin, että aloitamme, koska meillä on nyt säännönmukainen kys- kohta kysymykset komissiolle kokous, toisena kokouspäivänä ja tässä hengessä siirrymme kohtaan numero kuusi ja kollega Laskis saa esittää kysymyksensä komissiolle. Niin, että muut tietävät, mistä puhumme. Voisitteko ihan lyhyesti esittää kysymyksen tärkeimmän sisällön ja sitten annamme puheenvuoron komissiolle. Donskis. Kiitos paljon puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Hyvät kollegat, hyvin lyhyesti, koska kysymys on teille jaettu. Haluaisin lyhyesti vain sanoa, mikä on tärkein sisältö kysymyksessä. Tähän mennessä Kiina systemaattisesti on vastustanut meidän ponnisteluitamme tehdä jotain ihmisoikeuskysymysten eteen, jotta voisimme jotenkin parantaa ihmisoikeustilannetta. Onko nyt jotain näköpiirissä? Voimmeko tehdä tässä jotain, koska koko ajan on tämä sama uhka. Kaikki meidän aloitteemme tyrmätään, aloitteemme eivät toime. Onko minkälaisia välineitä päästä eroon tästä umpikujasta? Kiitos. Kiitos paljon kollega Donskis, komissio. Uh, thank you. Um... Kiitos. Tämä on toisenlainen kysymys kuin kirjallisesti meille lähetetty kysymys, joka viittasi erityisesti Tibetin kysymykseen, joten luvallanne vastaan ensin tähän kirjalliseen kysymykseen, joka meille on annettu, ja sitten kommentoin yleisemmin. Tibetin kysymyksestä on kristallin kirkasta se, että meillä on tärkeitä näkemyseroja Kiinan kanssa Tibetin kysymyksestä. Meitä aidosti huolettaa Tibetin ihmisoikeustilanne ja se, että kansainväliset tiedotusvälineet, diplomaatit ja humanitaariset järjestöt pääsevät ainoastaan rajallisesti Tibettiin. Ja tietenkin vähän edistystä on Dalai Laman edustajien ja Kiinan viranomaisten välisissä neuvotteluissa. EUn Tibet-kanta ei jätä minkäänlaista tilaa väärinkäsityksille. Useita kertoja on painotettu Euroopan parlamentin täysistunnoissa tätä kantaa. Minä haluaisin painottaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin EU kunnioittaa Kiinan itsemääräämisaluetta oikeutta ja aluetta Tibet mukaan lukien. Olemme toiseksi aina tukeneet rauhanomaista sovintoa dalai edustajien ja Kiinan viranomaisten välillä neuvotteluiden kautta. Kolmanneksi uskomme, että tämän vuoropuhelun on oltava rakentavassa hengessä ja otettava huomioon kaikki keskeiset kysymykset, kuten Tibetin ainutlaatuisen kulttuurin ylläpitäminen ja se, että on saatava aikaan järkevä autonomia Kiinan perustuslain puitteissa. Lisäksi pitää saada mukaan tibetiläisiä päätöksentekoon. No, tähän mennessä Tibet on lähinnä ihmisoikeuskysymys EU:ssa. Me olemme johdonmukaisesti viestittäneet tätä Kiinan vastapuolelle – ja kuunnelle tarkkaan heidän kantojaan. Me pyrimme ymmärtämään heidän kantaansa vastavuoroisen kunnioituksen hengessä. Olemme kuitenkin kaikki samaa mieltä täällä parlamentissa ja EU:ssa siitä, että ihmisoikeudet ovat universaaleja. Tibetin tilanne on aivan oikeutettu kansainvälisen yhteisön huolenaihe. Tämä on seikka, jonka otamme jatkuvasti esiin kiinalaisten keskustelukumppaneiden kanssa kahdenvälisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa esimerkiksi jokaisessa tapaamisessa. Ja myös silloin, kun EUsta kävi, käytiin matkalla Tibetissä ja komissio on jo suljetussa kokouksessa tiedottanut tästä matkasta. Pari sanaa vielä vuoropuhelusta Tibetin ja Kiinan välillä. Hienoa, että tibetiläiset ovat sanoneet, että he eivät halua erota Kiinasta tai saada itsenäisyyttä. Hienoa, että Dalai Lama ymmärtää myös, että vuoropuhelu on ainoa mahdollisuus saada aikaan kestävä ratkaisu, joka sopii kaikille. Edustaja Donskisin kysymys, joka liittyi EUn Tibet erityisedustajaan. Luvallanne haluaisin sanoa, että en ole ihan varma siitä, olisiko tällainen erityislähettiläs asia, joka toisi lisäarvoa nykytilanteeseen, jossa nyt jo käytetään säännönmukaisia vuoropuhelun kanavia, erityisesti kahden välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa. Lisäksi EU on sitä mieltä, että EUn erityislähettiläs varmaankaan ei Kiinan toimien takia saisi tehokasta toimintaa aikaiseksi paikan päällä, koska kiinalaiset eivät hyväksy muiden väliintuloa. Yhdysvaltain erityislähettiläs ei ole koskaan saanut käydä Tibetin autonomisella alueella. Joten lopuksi pidämme totta kai hyvänä sitä, että monemmat osapuolet neuvottelevat edelleen, vaikka pahoittelemmekin sitä, että tuloksia on heikosti, eikä keskustelussa ole oikein pontta. Mitä Tibetin tulee, meidän kantamme on selkeästi tuotu julki aina, ja lyhyesti viittaisin vielä siihen, mikä vaikutus Kiinan politiikalla on Tibetin, tibetiläisten elämään. Kun kävimme Tibetissä, todella toimme esiin huolemme siitä, että tämän vuoden loppuun mennessä kaikki kiertolaiset pitää saada pysyviin asuntoihin ja katsoa, miten tämä vaikuttaa perinteiseen elämäntapaan. Tämä on kysymys, jota me pyrimme ajamaan ja aina kun puhumme kiinalaisten kanssa Tibetistä. Toisaalta uskomme, että vuoropuhelu on ainoa tapa edetä tässä. Meidän on löydettävä yhteinen ratkaisu ja ymmärrämme, että seuraava kierros on ehkä mahdollinen vielä ennen tämän vuoden loppua. EU tuo uudestaan esiin sen, että EU täysin tukee tätä prosessia – Ihan viimeisenä kohtana siitä, mitä voimme tehdä Kiinan kanssa ihmisoikeuskysymyksissä. Tämä on suuri keskustelun aihe. Siitä keskustellaan edelleen. Ihmisoikeudet olivat esillä EU-Kiinan huippukokouksessa viimeksi. Puheenjohtaja Van Rompuy selkeästi esitti, että tämä on hyvin tärkeä keskeinen seikka vuoropuhelussamme ja me kaikki toivomme hyvin voimakkaasti että kiinalaiset lähtevät myös noudattamaan kansalaisten, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa sopimusta. Me voimme tuoda julki meidän ja teidän huolenne kiinalaisille. Tällä hetkellä pyrimme pohtimaan sitä, miten voisimme paremmin päästä meidän tavoitteisiimme. Kiitos. Um, Kiitos paljon Euroopan komissiolle Lupasitte, että annatte jotain lisävastauksia kollega Donskisille. Onko uusia välineitä tiedossa vai oliko tämä jo vastauksenne? Selvä. Kollega Donskis, haluatteko jatkaa? Ihan lyhyesti haluaisin kiittää komission edustajaa hänen kommenteistaan ja hänen vastauksistaan jotenkin Tiibetin osalta. Jotain on tehtävä, koska toisaalta voimme totta kai jatkaa sillä tavalla, että meillä on tällaisia pieniä strategioita, tapauskohtaisesti käytetään jotain pikkuvälineitä, mutta jotain olisi tehtävä kokonaislähestymistavan osalta, Tibetin osalta. Tarvitsemme jotain enemmän välineitä, että pääsemme eteenpäin. Siksi kehottaisin eurooppalaisia pohtimaan tätä, jotta voisimme tehdä jotain työtä tässä paremmin. Kiitos. Totta kai saamme mahdollisuuden palata tähän viimeistään joulukuun 6. päivä järjestettävässä kokouksessa, kun keskustelemme EUn ja Kiinan välisestä ihmisoikeusvuoropuhelusta. Ehkä jätämme tähän tämän kysymyksen käsittelyn. Kiitos oikein paljon vastauksista. Seuraavana kysymys numero kolme, Barbara Lochbielerin kysymys. Voisitteko kertoa ihan keskeisimmän sisällön? Kiitos puheenjohtaja. Tämä liittyy Taimaan lehdistön vapauteen. Tilanne on heikkenemässä. Toimittajat ilman rajoja järjestö, näin meille on kertonut. Lehdistön vapauslistalla Taimaa on nyt paikalla 130, vaikka se oli vuonna 2002 siellä 65. Kysymykseni liittyy tähän. Kysyisin komissiolta, miten komissiossa arvioidaan Taimaan lehdistön vapautta. Toinen kysymys liittyy yksittäiseen tapaukseen. Sirenok Premsaipornin tilanne. Häntä on syytetty ja hän on pidätettynä nyt toista kertaa toiminnastaan lehdessään. Hän palasi Unkarista. Hän oli ollut siellä konferenssissa, jossa käsiteltiin ilmaisunvapautta. Ja onko komissio seurannut tätä tuomioistuin käsittelyä? Ja ottaako komissio tämän kysymyksen esiin keskusteluissaan tai maan hallituksen kanssa. Kiitos oikein paljon edustaja Lohbiller, komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen, tai ensin, haluaisin kiittää parlamentin jäsentä näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys, joka liittyy komission arvioon siitä, minkälainen lehdistön vapaus on Taimassa. Hätä laki, joka hyväksyttiin 7. päivä huhtikuuta, on edelleen voimassa neljässä provinssissa, myös Bangkokin pääkaupungissa. Muualla myös rajoitetaan lehdistönvapautta, tiedotusvälineiden vapautta, erityisesti kun on kyse sellaisista tahoista, jotka ovat opposition tukemia. Joten tässä punapaitoja tiedotusvälineiden toimi on estetty tämän lain kautta. Ainakin People Channel televisiokanava ja Voice of Taxing to Today, Direct News ja Rivata, jotka ovat UDDn tukemia, punapaitojen tukemia, on kielletty yli 700 yhteisöllistä radiokanavaa on suljettu tällä hetkellä. Lisenssiä tutkitaan edellään. Ja monia punapaitoja radiokanavia on suljettu. 49 ihmistä on pidätetty tässä yhteydessä. Myös netissä tiedotusvälineihin on kovasti vaikuttanut tämä sensuuri. Maa on yksi tarkkailun alainen maa Enemy on the Internet hankkeen puitteissa 11. maaliskuuta tehdyn aloitteen kautta. Sen lisäksi hallituksen toimet, jotka liittyvät lainsäädäntöön, jotka liittyvät bloggaajiin, on tiukempaa. Tuomioistuimen päätöksen mukaan on suljettu nettisivuja. Niitä on nyt yli 46 000 tammikuusta syyskuuhun 2010. Ilmaisun vapautta on rajoitettu vielä sen jälkeen, kun hätätila julistettiin 7. huhtikuuta ja Bangkokin tapahtumien takia huhti-toukokuussa 2010. Hätälain mukaan viranomaisilla on mahdollisuus estää nettisivujen toimen joten tilanne on todella huolestuttava tällä hetkellä. Pääministeri tunnusti joulukuussa 2009 sen, että ongelmia oli siinä, miten nettirikollisuuslakia täytäntöön pannaan. Mutta nyt on silti suljettu tuhansia nettisivuja ja estetty toiminta. 15. kesäkuuta 2010 luotiin nettirikollisuuden vastainen yksikkö, jotta voidaan edelleen vahvistaa toimintaa tämän nettirikollisuuslainsäädännön kautta. Henkilöstöä on lisätty 30-80. Toisaalta kysyitte sitä, seuraammeko Chiranokin vastaista oikeudenkäyntiä ja ottaako komissio tämän kysymyksen esiin tavatessaan Taimaan hallitusta haluaisin sanoa, että EU edelleen valvoo tarkkaan lehdistön vapautta ja kehitystä, joka liittyy ihmisoikeusaktivistien tilanteeseen, erityisesti Siranukin tilanteeseen. Siranukin vapautumisen jälkeen kun ovat tavanneet hänet. Hän on ollut kaksi kertaa vankilassa jo. Nyt EUn neuvonantaja Bangkokissa pyrkii analysoimaan tätä aihetta ja saamaan aikaan ammattimaisempaa vuoropuhelua tästä aiheesta. Alueellinen ihmisoikeusaktivistien toiminta on tuen arvoista Bangkokissa ja Viimeksi Siranukin tapaus otettiin esiin kuvernöörin kanssa myöskin Kunkanissa sotilasvoimien ja poliisin edustajien kanssa. EU seuraa edelleen tätä tuomioistuinta. Päivämääräksi on nyt asetettu helmikuu vuonna 2011. EU pitää edelleen tärkeänä ilmaisuvapautta, lehdistövapautta ja Siranukin tapausta erityisesti. Ja nämä asiat ovat esillä, kun tapaamme tai olemme yhteydessä Taimaan edustajiin. Korkean tason kokous, joka järjestettiin ASEM-kokouksen liepeillä lokakuun ulko, alkupuolella, anteeksi, komission puheenjohtaja Barroso ja Herman van Rompuy toivat esiin huolenaiheensa tavatessaan Abisitin tämän maan pääministerin erityisesti huoli tuotiin esiin tästä lehdistönvapaudesta, ilmaisunvapaudesta ja ihmisoikeustilanteesta kaiken kaikkiaan. Kiitos oikein paljon. Thank you. And thank you for giving us this information that... Kiitos. Kiitos paljon siitä, että kerroitte erityisesti, että siellä on alueellinen strategia, joka koskee ihmisoikeusaktivisteja. Ja että nämä kysymykset on otettu esiin korkeimmalla tasolla aina oletammekin, että voimme kuulla tuollaisia uutisia. Edustaja Lohpiiler. Kiitoksia komissiolle tästä hyvin kattavasta vastauksesta. Tämä vastaus osoittaa, että tilanne on varsin huono ja se on huonontunut entisestään. Meidän täytyy todella kiireisesti käsitellä näitä asioita. Aivan totta. Nyt palaamme kysymykseen numero yksi kollega Kaalin esittämä kysymys. Voisitteko ihan kahden virkkeen varassa selvittää kysymyksen sisällön? Sitten komissio saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys liittyy uiguripakolaisiin. UNHCRn YK mandaatin mukainen pakolainen, jota uhkaa nyt palauttaminen Kasakstanissa, Kasakstanista Kiinaan Kiinan painostuksen takia. Meillä on ollut uikuritapauksia ennenkin esillä ja nyt haluaisin kysyä, voiko komissio tehdä tässä yhteydessä jotain. Tämä oli kysymyksenne. Kiitos. Kiitos. Tämä on erittäin vakava tilanne. Olen viitannut siihen myöskin Kasakstanin suurlähettelijälle lähettämässäni kirjassa komission Edustaja, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Komissio on seurannut hyvin tarkkaan tätä tapausta. Vaikka hän on UNHCRn tunnustama pakolainen YK mandaatin voimin, hänen turvapaikkahakemuksensa kansallisille viranomaisille Kazakstanissa hylättiin syyskuussa. Hänen vetomuksensa on nyt voimassa. Kazakstan etujärjestön puheenjohtajana on vastuussa siitä, että otetaan huomioon kaikki ihmisoikeudet ihmisoikeuskysymykset, erityisesti se, ettei karkoteta ihmisiä maahan, jossa uhkaa kidutus. Israelille on esitetty turvapaikkaa ja me olemme olleet yhteydessä kasakstanilaisen, jotta kasakstanilaiset karkottaisivat hänet EU-maahan tämän prosessin jälkeen. Olemme edelleen yhteydessä Kasakstanin viranomaisiin. Kiitos oikein paljon. Eilen meillä oli kuuleminen, joka koski ihmisoikeustilannetta maassa, joka toimii etyjärjestön puheenjohtajana. kuulimme melko paljon siitä, mitä parannuksen tarvetta on. Presidentti Nazarbayev Kazakstanista on parlamentin vieraana täällä tänään ja Uskon, että parlamenttimme puhemies ottaa esiin kysymyksiä, jotka huolestuttivat meitä eilen täällä. Kiitos tästä vastauksesta. Edustaja Gaal, onko teillä lisäkysymyksiä tai kommentteja? Kiitos. Mielestäni on tärkeää, että tämä kysymys pysyy esillä. Aina kun on mahdollisuus, tämä kysymys pitäisi ottaa esiin. Todella Kasakstanin ihmisoikeuskonferenssi olisi tärkeä tilaisuus myös käsitellä tätä kysymystä. Kiitos. Muun muassa kuulimme Human Rights Watch ja Open Society Instituutilta eilen, että nyt on aihetta luulla, että Kasakstanin viranomaiset ovat onnistuneet lähestulkoon peruuttamaan tämän rinnakkaiskokouksen, joka oli kansalaisjärjestöjen järjestämä. Pidämme tuota silmällä, koska etujärjestön periaatteet koskevat paljon yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, joten katsotaan, miten tässä käy. Kiitos komissiolle. Nyt meillä on vielä minun esittämäni kysymys EIDHR-rahoitus Tunisiassa ja Algeriassa, kun olemme saaneet kuulla, että kansalaisyhteiskunta ei ole saanut tätä rahoitusta demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta. Minusta tuntuu, että nämä tapaukset liittyvät uuteen rikoslainsäädäntöön ja artiklaan 61a, jossa kukaan ei saa haitata Tunisian taloudellista turvallisuutta ja vastuussa oleva ministeri on esittänyt esimerkiksi, että innoitetaan ulkomaalaisia olemaan myöntämättä lainoja Tunisialle tai investoimatta maahan tai boikotoidaan turismia ja estetään tunnistajan mahdollisuuksia saada edistyneen kumppanin status EU-ssa. Pyytäisin komissiota vastaan. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos tästä kysymyksestä, joka on aivan oikean aikainen. Me pyrimme mahdollisimman pitkälti ihmisoikeusyhteistyöhön Tunisian ja Algerian kanssa – käytämme ihmisoikeusvuoropuhelua ja sopimusten luomia mahdollisuuksia, kun pyrimme saadaan maan loppuun ihmisoikeusvuoropuhelun vaadittavat säännöt Algerian kanssa. Nämä huolen aiheet tuovat esiin yhteyden kahden maan välissä. Tunisian kanssa vuodesta 2002 on ollut kaksi tällaista ihmisoikeusaloitteen tointa – jossa on puhuttu naisten oikeuksista, ihmisoikeusaktivisteista, kansalaisjärjestöistä ja vielä ammattiliitoista. On totta, että EIDHR-hankkeet ja tämä ohjelma kaiken kaikkiaan Tunisiassa kohtaa merkittäviä ongelmia. Te viittasittekin rikoslainsäädännön uuteen artiklaan 61a. Edustaja Hautala ja sillä voi todella olla haitallisia vaikutuksia. Pitää nähdä, miten sitä täytäntöön pannaan, mutta jopa ennen tätä uutta artiklaa EIDHR, ihmisoikeusaloite, on kohdannut ongelmia, kun ajatellaan niitä, jotka ajavat ihmisoikeuskysymyksiä. Tunisian keskuspankki esimerkiksi on jäädyttänyt heidän varansa ja esitetään, että ihmisoikeusliigan varat on jäädytetty, kunnes uusi hallintoneuvoston kongressi järjestetään. Me otamme tämän kysymyksen esiin Tunisian kanssa käytävässä ihmisoikeusvuoropuhelussa viimeksi tämän vuoden alkupuolella ja Tunisian ihmisoikeusliigan kanssa saamme briefauksia ennen näitä kokouksia, joten tämä on tyypillinen ongelma. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ehdotukset, joita tulla, jotka koskevat Tunisiaa, ovat aloitteita, joihin lähdetään Brysselissä, koska nyt ollaan sitä mieltä, että alueellisia aloitteita ei voida esittää Tunisiasta, koska yhteydessä ollaan Tunisian yhteiskuntaan, mutta ei niin pitkälti, että tämä, että voitaisiin lähteä suoraan tällaisiin EIDHRn rahoittamiin aloitteisiin, joten ainoastaan tällaiset ehdotukset, jotka lähtevät liikkeelle Brysselistä, saavat rahoitusta tällä hetkellä. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana olemme saaneet kansalaisjärjestöiltä monia ehdotuksia, jotka koskevat Tunisia Brysselin tarjouskilpailujen osalta. Niitä on rajallinen määrä, mutta ihmisoikeusaloitteen kautta kuitenkin tuetaan ihmisoikeustoimintaa ja täytäntöönpanoa Tunisiassa. Ja totta kai pyrimme tukemaan sellaisia hankkeita, jotka tukevat ihmisoikeuksia, mutta tämä on väline, joka lähtee liikkeen kysynnästä. Mitä tulee artiklaan 61 A Tunisian rikosoikeudessa, olemme olleet yhteydessä EUn edustajat Tunisissa ja komission jäsen Fyyle on tuonut esiin huolensa ilmaisuvapauden ja ihmisoikeuksien ongelmien liittyen virallisessa tiedonannossa on sanottu, että tämän lain kautta ei pyritä rajoittamaan vapauksia, koska se ei liity ilmaisuvapauteen, eikä siinä aseteta rikokseksi millään tapaa ihmisoikeuksien puolustamista. Komissio on kuitenkin tietoinen siitä, että on tärkeää seurata tarkkaan sitä, miten tämä laki vaikuttaa käytäntöön. Algerian osalta siellä on paljon enemmän demokratia- ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalaisen aloitteen hankkeita, 33 hanketta, 2,6 miljoonaa euroa, 17 mikrohanketta, joita täytäntöön pannaan alueellisiin voimin, ja kaksi makrohanketta, joita toteutetaan kansainvälisen yhteisön kanssa yhdessä. Siellä on laajasti ihmisoikeuskysymyksiä esillä lasten oikeudet, tietoisuuden lisääminen, taistelu AIDS ja HIViä vastaan – kapasiteetin rakentaminen, parantaminen ja niin edelleen. Kapasiteetin parantaminen osoittaa, että saadaan paremmin tarjouksia hankkeeksi paikan päältä. 2002-2009 varat on täysin käytetty tämän kahden vuoden aikana. EIDHR-hankkeet ovat parantuneet merkittävästi. Kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja kaikki rahoitus muiden välineiden kautta toimivat myös G2-hankkeen kautta esimerkiksi. Kiitos oikein paljon. Thank you, Mr. Kiitos komission edustaja. Kuten sanoitte, meidän todella täytyy tarkkaan seurata, miten tämä uusi rikosoikeuden artikla tulee täytäntöönpantua. Varmasti olette huomanneet, itsekin, että täällä oli valiokunnassa keskustelemme tunisialaisten kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa ja kansalaisjärjestöt. Siellä on mukana myös Tunisian PEN ja heitä, heitä on häirinty kovasti tämän lain kautta. Tämä haittaa varmasti vapauksia ja lehdistövapautta. Toivotan tervetulleeksi mielelläni Tunisian parlamentin jäsenen tänne tähän kokoukseen tänä aamuna. Tervetuloa tänne. Hyvä, jatketaan. Muistuttaisin kaikkea siitä, että alivaliokunta päätti vähän aikaa sitten matkan järjestämisestä Tunisiaan vuoden 2011 alkupuolella. Nyt olemme kattaneet kaikki kysymykset komissiolle. Kiitokset komissiolle tästä. Siirrymme esityslistalla kohtaan seitsemän meidän varapuheenjohtajamme Raima Andri Kienen mietintö vuosittainen raportti maailman ihmisoikeustilanteesta 2009 ja Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta. Onnittelut, hyvä kollega. 423 tarkistusta mietintöönne. Ja nyt haluaisimme kuulla, miten aiotte toimia näiden tarkistusten osalta. Minä sain mietintöni ihmisoikeuksien puolustajista vain 200 tarkistusta ja me pidimme sitä melko hyvänä tuloksena jo. Olen varma, että ennen äänestystä ulkoasianvaliokunnassa voimme päätyä tarvittaviin kompromisseihin, jotta voimme todella viedä tiukkaa viestiä Euroopan parlamentista kansalle edustajalle, kun käymme yhtä tärkeää ihmisoikeuskeskustelua täysistunnossamme. Se on, järjestetään joulukuussa. Katsotaan, miten tämä kaikki toteutuu. Kysymys vain ne aiheet, joista on keskusteltu, on ihmisoikeusvuoropuhelu ja tarkistukset tuntuvat osoittavan, että parlamentti todella pitää hyvin tärkeänä tätä vuoropuhelua ja että tunnemme, että parantamisen varaa on mitä avoimuuteen tulee. Tämä on mainittu useat kerrat varmasti. Paljon painotetaan ihmisoikeuksien puolustajia. Parlamentti on hyväksynyt tuon mainitsemani päätöslauselman. Naisten oikeudet ovat keskeisessä asemassa, kuten uskonnon vapaus ja myöskin kauppapolitiikka, kansainväliset sopimukset ihmisoikeuslausekkeet. Todella meidän nyt tulisi ajatella tätä tarkkaan, koska parlamentilla on tässä uutta toimivaltaa. Monta maata mainitaan, yksittäisiä tapauksia mainitaan myös. Kuulemme esittelijältämme, miten hän aikoo tätä kokonaisuutta käsitellä. Joten esittelijän puheenvuoron jälkeen hän kommentoi tarkistuksia. Voimme käydä keskustelua ja haluaisin vain mainita varjoesittelijöiden nimet. Kollega Howitt SED-ryhmän puolesta, Tonskis Alden nimissä, minä vihreiden nimissä, kollega Tanok ECRstä ja kollega Versio Guesta. Ja varmasti voimme kuulla myöskin komission edustajaa tässä keskustelussa aikataulu. Tänään keskustelemme toista kertaa alivaliokunnassa ja keskustelu ja äänestys ulkoisen valiokunnassa 9. marraskuuta täysistunto sitten joulukuun 15. päivä esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia kollegoita hyvin aktiivisesta osallistumisesta tämän mietinnön laatimiseen. Meillä on 423 tarkistusta, niin kuin sanottu, tähän luonnokseen, joista me olemme keskustelleet muutama viikko sitten. Tiedän, että meillä ei ole ollut kovin paljon aikaa tarkistusten esittämiseen ja ehdotuksen tekemiseen. Siitä huolimatta useatkin tarkistukset, joita on jätetty, Äh, saavat minut aika optimistiseksi, niin enää uskon, että lopullinen tulos, tämä vuosiraportti ihmisoikeuksista äh, maailmalla 2009, tulee olemaan meidän yhteistyömme tulos ja hedelmä, ja siinä äh, heijastellaan sitä linjaa ja linjausta ja näkemystä, jota Euroopan unionilla on näissä asioissa. Me olemme pyst- varmasti pystymme löytämään kompromissit tärkeimmistä asioista. Kuten mainitsin aikaisemmin, haluan olla ja yritän olla mahdollisimman myönteinen kuin, kuin vain suinkin pystyn suhteessa kaikkiin tarkistuksiin, joita on jätetty. Näistä tarkistuksista useimmat tarkistukset, joita liittyvät kansainväliseen rikostuomioistuimeen, Nämä liittyvät artiklaan 16 ja nämä tarkistukset kattavat ö, tarkistukset 9-129. On useitakin tarkistuksia ja se mitä minä haluan tehdä on, että annan, kiinnitän huomiota tähän ICC-hen tässä vuosiraportissa. En nyt pyri välttämättä kattamaan kaikkia tärkeimpiä kysymyksiä tässä vuosiraportissa, mutta on kysymys kuitenkin keskeisistä asioista. Haluan tehdä myös kompromissiesityksiä ICC-kysymyksistä. Kiinnittäisinkin huomiotanne siihen, että tämä raporttijakso kattaa äh, jaksot 2008 2009 loppupuolen. Ja luotankin, teidän, luotankin siihen, että te ymmärrätte me emme välttämättä puhu vuodesta 2010, mutta kaikki se, mitä on tapahtunut vuoden 2009 jälkeen, antavat, ovat syntyneet vaikeuksia ja voidaankin puhua siitä, että miten ripeästi me raportoimme. Olen samaa mieltä siitä, että, että tämä konferenssi oli hyvin tärkeä, mutta on muitakin kollegoita, jotka ovat vainneet muita ihmisoikeusrikkomuksia tai väärinkäytöksiä, joita tapahtui vuonna 2010 aikana, ja niitä on vaikea unohtaa. On, on ainakin syytä mainita nämä rikkomukset. Ja kun puhutaan ICCstä, niin tulen esittämään useitakin kompromissiehdotuksia. Ja me aiomme ehdottaa esittää nämä kompromissiehdotukset ensi vuoden loppuun mennessä Ensi viikolla ei ole kokouksia kaavailtu, näin ollen keskiviikkoon mennessä pyritämme saada kompromissit valmiiksi. Keskiviikko mennessä. Ja meillä tulee olemaan sitten viikon verran aikaan, kunnes äänestämme tästä valiokunnassa. Ja meillä on siis mahdollisuus keskustella näistä kompromissiesityksistäkin. Toinen asia on homoseksuaalisuuden kriminalisointi 192 45 Richard Howardin ja kumppaneiden Domsovski ja Schalkisin ja muiden esittämiä tarkistuksia. Muotoilu näissä tarkistuksissa ovat aika samantyyppisiä ja jonkin tehdä näistä kompromissiehdotuksen ihmisoikeus, äh, YK ihmisoikeusneuvostossa artikla 21, tarkistukset 161, viiva 168. Nämä ovat tarkistuksia, jotka liittyvät tähän tunnettuun Ghostalin raporttiin. En tiedä, oletteko samaa mieltä minun kanssani, mutta aion sanoa kuitenkin seuraava. Nämä lausumat Ghostalin mietinnöstä ovat äh, aika äh, erilaisia eri poliittisissa ryhmissä. Minä aion laatia kompromissiehdotuksen, jossa ei, ei arvioida Kostanin raporttia myönteisellä tai kiinteisellä tavalla. Aion ottaa huomioon EUn kannan ja aion sitten tarkastella teidän ehdotuksianne parhaan kykyni mukaan, mutta en aio nyt arvioida tätä asiaa millään tavalla. Jos te ette pidä kompromissista, niin sitten meidän voimme keskustella näistä kompromissiehdotuksista myöhemmin. Ihmisoikeusasioiden puolustajat, 22 ehdotusta on tehty, kahdest, kaksi, 230 252. Me tulemme tekemään useitakin kompromissiehdotuksia ihmisoikeusasioiden puolustajien osalta, mutta kiinnittäisin huomiota siihen seikkaan, että muotoilut näissä tarkistuksissa ovat kohtuullisen samankaltaisia. Ja niin ikään yritän olla myönteinen rakentavalla tavalla silloin, kun arvioimme sitä, miten su- ihmisoikeuspuolustajien suuntaviivoja on pantu täytäntöön. Ja ei en aio ryhtyä tarpeettomaan kritiikkiin. Silloin kun puhun konkreettisista, konkreettisista maista ja ihmisoikeusrikkomuksista tietyissä maissa, kuten Venäjällä, Iranissa, Taimaassa tai Kuubassa, haluan todeta, että muutama tarkistus on jätetty näistä asioista, näistä maista, ja aion tehdä näistäkin kompromissiehdotukset näistä yksittäisistä maista. Ihmisoikeuslausekkeet, kauppasopimuksissa. Muutokset artiklaan 60. Nämä tarkistukset, vai niitä on useitakin tarkistuksia, 285 ja aion yleistää näitä tarkistuksia sitten että laadin yhden kompromissiehdotuksen. Täällä on sitten yksi tarkistus, joka on esittänyt Christian Verger Kolumbiasta, ja voisin kuvitella, että minun poliittinen ryhmä, mikä meidän, minun poliittisen ryhmäni äh, linja tässä on, mutta kuitenkin yritän ottaa huomioon tämän ehdotuksen ja äh, upottaa sen tähän ihmisoikeusvuosiraporttiin. Sitten uskon ja uskonnonvapaus. Useitakin tarkistuksia on jätetty ja uskonkin, että me tarvitsemme tästä kompromissiehdotuksia – mutta meidän täytyy listata yksittäiset maat, jotka äh, todellakin rikkovat uskon ja uskonnon vapautta tai loukkaavat sitä. Tarkistukset kappaleesi 73. Minusta tämä on hyvin tärkeä osa, osa ja se koskee taistelua terrorismia vastaan, kohta 274 on niin ikään varsin tärkeää. Siinä mainitaan Guantanamo, Bain vankileiri, <clears throat> kollega Verra ehdottaa, tai ehdotti, että sisällytettäisiin tähän uusi kohta, tähän vuosiraporttiin, jotka koskevat silpo, äh, sukupuolisilmontaa ja aion ilmaista tästä henkilökohtaisen kantani. En usko, että tarvitsemme tästä erillistä osaa, tästä aiheesta tässä vuosiraportissa. En usko, että me tarvitsemme yksittäisiä kohtia tästä nimenomaisesta aspektista, koska tarkistukset, jotka 291, 297 no, <clears throat> kattavat jo tämän asian. Ja yritänkin ottaa huomioon sitten kollegojen ehdotukset tässä katsannossa. 209 koskee Etelä-Amerikkaa ja siellä tapahtuneita tappoja Etelä-Amerikassa. Tämä on uusi asia. 195 tappua, 135 tappoa on rekisteröity. Haluaisin tästä asiasta enemmän tietoa ja ehkäpä kollegat voisivat ottaa tähän kantaa tänään tästä asiasta. ja siitä, että miksi, miksi nämä maat tässä mainitaan tässä tarkistuksessa 209. Minusta nämä olivat niitä keskeisiä asioita, joihin haluan keskittyä tämän päivän keskustelussamme. Jos te voitte hyväksyä tällaisen konseptin, siis aiheet ovat ICC, YK, ihmisoikeusneuvosto, ihmisoikeus, äh, ihmisoikeuksien puolustajat ja erityisesti äh, tietyt tapaukset tietyissä maissa, kuten Venäjällä, Iranissa, Kiinassa ja Kuubassa. Ja uskon ja uskonnon vapaus. Taistelu terrorismia vastaan. Nämä ovat ne pääasiat, joihin haluan keskittyä. Ja puheenjohtaja jo mainitsikin aikataulun ja uskon, että meillä on jonkin verran kyllä aikaa ryhmäkeskusteluihinkin ja me tapaan, tapaan myös varjoesittelijät muista ryhmistä ja keskustelen heidän kanssaan kompromissitarkistuksista. Kiitos oikein paljon. Näin saimme erittäin hyvän vastauksen tarkistuksen, jota kollegat ja ryhmät ovat esittäneet. Kiitos tästä alustuksesta. Nyt lähdemme keskustelemaan Danskis Ovios Kukan ja kaikki muut edustaja Egle, jotka haluavat osallistua. Edustaja Donskis, Alden varjoesittelijä. Kiitos. Ensin haluaisin kiittää edustaja Andrikieniä siitä, että hän on esitellyt erittäin hyvin työnsä. Tämä on aivan erityisen tärkeä mietintö. Haluaisin jakaa muutaman kannan kanssa. Olen tehnyt monia tarkistuksia, joissa tiukennetaan mietinnön viestiä. Vaikka edustaja Andekienen mietintö on hyvä lähtökohta, pidin tärkeänä selkokielen käyttöä useammassa kohdassa, että saataisiin paljon vaikutuksia esimerkiksi, että kehotetaan YKn ihmisoikeusneuvostoa toimimaan korkeimpien standardien mukaan te- mahdollisimman tehokkaasti. Tai että esitetään kohtia lauseita, joissa halutaan korkean edustajan muiden toimivan tavalla, joka johtaa siihen, että ihmisoikeusmaailmassa EUn toiminta on johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa. Esimerkiksi nämä päätöslauselmat, jotka hyväksytään aina ennen ihmisoikeusneuvoston kokousta tai YK yleiskokousta ja EUn prioriteetit ja strategiat. Yhdessä monien ALDE-kollegoiden kanssa olemme myöskin tehneet tarkistuksia, joissa tunnustetaan kansalaisjärjestöjen roolin tärkeys, kun ajatellaan demokraattisten yhteiskuntien kehittämistä, vastavuoroista kunnioitusta – Samalla pitää kodifioida uusia ihmisoikeuksia ja ajatella uutta uhkaa, jos ajatellaan esimerkiksi seksuaalista suuntautumista, tasa-arvokysymyksiä, tiedonsaantia, nettiin liittyviä kysymyksiä, tutkimusalan vapauksia. Me pidämme tärkeänä mainita nämä asiat tällä hetkellä. Erityisesti haluamme tuoda esiin sen, että EUn politiikka Burman Antan kohtaan on heikkenemässä ja tilanne Iranissa on huolestuttava. Toivon, että näiden tarkistusten kautta jo erittäin hyvä mietintö muuttuu vielä johdonmukaisemmaksi viestintäosalta. Ja todella haluan sydämellisesti kiittää ja sanoa, että todella kunnioitan tätä hyvin tehtyä työtä. Kiitos, Kiitos edustaja Danskis. Edustaja Obios. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluan pyytää Hautin puolesta anteeksi. Hän ei ollut paikalla. Mutta haluaisin tuoda esiin niitä kantoja, joista olemme ryhmässämme puhuneet. Suhtaudumme myönteisesti tähän mietintöön ja onnittelemme esittelijää. Uskomme, että tässä yleiset linjat ovat aivan oikeanlaiset. Kuitenkin haluamme tehdä sel- selväksi kantamme joidenkin prioriteettien suhteen. Ensinnäkin yleiskuva, joka on hyvin heikko ihmisoikeuksien osalta monissa maailman osissa. Joissakin asioissa on nähty myönteistä kehitystä, jota haluaisimme vahvistaa, Tämä on EUn prioriteetti, eli että lopullisesti luovuttaisiin kuolemantuomion käytöstä. Haluamme tehdä hyvin selväksi sen, että tämä todella on painopistealue samalla kun puolustetaan ihmisoikeuden puolesta puhuja. Tämä on parlamentille hyvin tärkeää. Toiseksi Toinen asia, jonka haluaisimme todella nähdä lopputekstissä tässä mietinnössä, on johdonmukaisuus kahdessa mielessä. Eli että saadaan entistä parempaa johdonmukaisuutta ihmisoikeuskysymyksiin toimielinten välillä EU:ssa. Ja valitettavasti tähän liittyy myös entistä parempi moraalinen johdonmukaisuus, kun EU puolustaa ihmisoikeuksia. Ei riitä, että vastustetaan nykyistä status quota, pidetään silmällä kauppapolitiikkaa, talouskysymyksiä, kun taas toiset tuovat esiin sen, kuinka räikeästi ihmisoikeuksia loukataan. Eli tässä tarvitaan todella kahdenlaista johdonmukaisuutta toimielinten toimin, toimissa. Tässä viitataan varsin laajasti eri yksittäisiin maailman valtioihin. Tähän liittyy kuitenkin se ongelma, että tapauksia joista halutaan puhua, on hyvin paljon ja priorisointi on hankalaa. Me haluamme kuitenkin oman ryhmämme puolesta priorisoida kaikkein pahimpia tapauksia, kaikkein salatumpia tapauksia ja sellaisia tapauksia, joiden uhrit todella joutuvat kaikkein heikoimpaan asemaan. Haluamme voida todella konkreettisesti vaikuttaa asioiden kulkuun. Täällä sanottiin jo, että tarvitaan tasapainoinen lähestymistapa, koska tällä tavoin saamme pontaa omiin toimimme. Thank you, Mr. Obios. You speak... Kiitos, edustaja Obios. Puhutte kokkaamuksesta, kun olitte edellisen vuosittaisen raportin mietinnön esittäjä, joten varmasti hyvä, että ajatte takaa tasapainoista mietintöä. Edustaja Kuka. Thank you very much, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä mietintö ja minä onnittelenkin esittelijää siitä, että hän on valmistellut tämän työn oikein hyvin, vaikkakin sivuja on paljon. Se tosiseikka, että niin monta meppiä on ilmaissut kiinnostuksensa Eli on tullut yli 400 tarkistusta. Niin Andri Kienin pitäisi pitää tätä kohteliaisuutena, mutta olen iloinen, että olette suhtautuneet näihin tarkistuksiin myönteisesti. Minusta Euroopan parlamentin pitäisi esittää hyvin vahva mietintö tästä. Ja näin ollaan muidenkin toimielintä kiinnostusta täytyisi suunnata ihmisoikeusagendaan, jotta voitaisiin valtavirtaistaa nämä päätoiminnat. Ja ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen on tärkeä osa koko politiikkaa. Pari muuta huomiota vielä. EU on todellakin on ollut edelläkävijä ihmisoikeus- ja demokratiaprojekteissa ympäri maailmaa. Kuitenkin tulokset eivät ole aina olleet riittäviä. Tätä toimintaa täytyy jatkaa huolimatta siitä, että eh, demokratia ja ihmisoikeuspolitiikan tukeminen ympäri maailmaa on ollut, on ollut eh, haasteellinen asia tämän eh, globaalin tasapainon muuttuessa. Tähän mennessä on esitetty paljon retorisia sitoumuksia ihmisoikeusasioiden puolesta ja demokratian puolesta EUn tasolla mutta usein tämä ei näy käytännön toimissa. Ja tämähän näkyy seurannassa. Nyt on uusi mahdollisuus <clears throat> korostaa EU-roolia ihmisoikeus- ja demokratia-asioissa antamalla näille asioille asianmukainen huomio Euroopan EUn ulkosuhdepalvelussa. Loppumietintö. Sen pitäisi heijastaa parlamentin näkemyksiä ja odotuksia EEASltä. Ja äh, ihmisoikeus täytyy äh, sijoittaa tähän ulkosuhdepalvelun osaksi ja siinä täytyy näkyä sen politi- poliittisessa toiminnassa. Meidän täytyy varmistaa, että ihmisoikeusasiat näkyvät kaikissa äh, ulkosuhdetoimissa, mukaan lukien yhteinen turvallisuus- politiikka ja kauppa. Euroopan parlamentti on usein ongelmien edessä, kun puhutaan tiedon jakamisesta ja asiakirjojen saatavuudesta ihmisoikeusasioissa. Me olemme keskustelleet tästä ennenkin tässä valiokunnassa. Jotta saisimme lisää tehokkuutta toimintaan, Euroopan parlamentin täytyy vaatia lisää läpinäkyvyyttä ja täyttää asiakirjojen julkisuutta. Ja lopuksi keskustelu kolmansien maiden kanssa. EU tulee jatkaa rohkais, äh, rohkaisevia äh, keskusteluja kolmansien maiden kanssa. Kuitenkin uskon, että tämä vuoropuhelu ja nämä konsultaatiot, niiden täytyy olla tehokkaampia. Niiden täytyy olla, <clears throat> niissä täytyy arvioida tuloksia näistä dialogeista ja lisäksi täytyy ryhtyä lisätoimiin näiden arviointien tekemiseksi. EU täytyy myös tarkkailla EUn ulkopuolisia maita ja niiden ihmisoikeusrikkomuksia ja mitä se löytää tehokkaampia tapoja hoitaa näitä asioita ja näitä ongelmia. Tämä koskee erityisesti Euroopan maita, jotka kaapailevat liittymistä Euroopan unioniin. Ja lopuksi meidän pitäisi laatia johdonmukainen strategia, jolloin saataisiin ihmisoikeusasioista ja demokratiasta tärkeää toiminta. Lopuksi haluan vielä ilmaista tukeni tälle äh, esittelijän konseptille sen suhteen, miten hän suhtautuu tarkistuksiin ja miten tätä äh, mietintöä jatkossa käsitellään. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja kuka Halusin vain mainita, että varjoesittelijältä kuulemani ja heidän varamieheltä ovat hyviä kannanottoja. Toivon, että voin ottaa huomioon tämän, kun puhun ihmisoikeusasioille torstai aamuna Brygessä heidän aamukokouksessaan siellä pohditaan EUn ihmisoikeusstrategian uudelleen tarkastelua. Te puhutte nyt niin, että tämä on ihan musiikkia korville, niin samoin kuin esittelijän työ totta kai, jotta voimme viedä tätä viestiä myös muille toimielimille. Edustajat Jegle ja Gar. Edustaja Jegle. Vielen, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä. Te olette laatinut jo oikein hyvän mietinnön ja olette todella suuren työn edessä kaikkien näiden tarkistusten kanssa. Ja on tarkoitus saada tästä mietinnöstä entistä parempi. Jotkin tarkistukset ovat sellaisia, että niitä täytyy hieman vielä pohtia. Ehkä osa näistä kysymyksistä liittyy käännöksiin ja kielellisiin muotoiluihin. Otitte esiin kaikki tärkeimmät asiat. Itse haluaisin vielä puhua uskonnon ja mielipiteen vapaudesta. Tässä on hyvin tärkeää käsitellä vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. Jos seurasi eilistä keskustelua tässä salissa ja pohdinkin, itse olen ollut kymmenen vuotta Keski-Asian valtuuskunnassa ja olen tehnyt työtä näiden maiden hyväksi. Näin haluaisin sanoa, että jos joku on Turkkivaltuuskunnassa, me huomaamme, että mikään ei muutu niin silloin meidän täytyy kuitenkin muistaa, että emme saa antaa periksi. Tärkeä argumentti, joka meillä on, ja tätä voi tarkastella usein myös maatalouspolitiikan näkökulmasta, on se, että emme tarkastele kylliksi sitä, mitä tapahtuu. Tämä uusi ulkosuhdehallinto on hyvä väline, mutta tilanne on se, että solmimme kauppasopimuksia tai kumppanuussopimuksia kolmansien maiden kanssa. Ja tämän valiokunnan tulisi olla paremmin läsnä niissä valiokunnissa, joissa neuvotellaan näistä sopimuksista. Me emme saa niistä tarpeeksi tietoa. Eli meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja parlamentin sisällä niin, että saamme tietoa oikea-aikaisesti, niin että voimme puuttua toimiin. Ja kun lukee tätä mietintöä, käy aivan selväksi, että näin on. Esimerkiksi kumppanuussopimukset Keski-Aasian kanssa ovat tällaisia, mutta samoin jos mietin, mitä olemme keskustelemassa Merkosuurin osalta, niin siinäkin on sijaa pohdinnoille – Ehkä tämä nyt ei suoraan liity mietinnön sisältöön, mutta mielestäni tämä olisi tärkeä tehtävä, johon meidän tulisi tarttua. Ja eilen Kasakstanista todetaan, että, todettiin, että parlamentti on ryhtynyt oikeisiin toimiin. Lainsäädäntö on oikein suuntaista, mutta täytäntöönpano ei toimi. Eli kaikki ne, jotka ovat valtuuskunnissa, jatkavat vuoropuhelua ja pyrkivät parantamaan täytäntöönpanoa. Eli tässä olisi se prioriteetti, jonka haluaisin ottaa esille. Eh, Mrs. I think... Edustaja Jägle. Tämä oli todella keskeinen seikka, oli komitean strategiassa, kun puhuitte siitä, että pitäisi olla enemmän läsnä enemmän mukana kansainvälisissä sopimuksissa. Tämä on asia, joka nyt selviää meille kaikille. Meidän pitää pohtia, miten tätä tehdään parlamentissa ja suhteessa muihin toimielimiin. Totta kai on hyvin tärkeää, että toteutamme pilottihankkeet ja uskoisin, että tämä harjoitus kello 10.30 Turkmenistanin yhteistyökumppanuussopimuksestaan yksi yritys on todella katsoa ihmisoikeuksia silloin, kun ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen yhteistyössä EUn ja Turkmenistanin välillä. Saammeko todella näin mahdollisuuden vahvistaa ihmisoikeustilannetta vai onko se ihan vain toiveajattelua? Tämä on kysymys, joka meillä on edessämme. Kiitos oikein paljon näistä viisaista sanoista, edustaja Jegle. Edustaja Karl. Muutama sana vain. Haluaisin kannustaa Laimaa ja sanoa, että mietintö on aivan loistava. Uskoakseni monet tarkistukset liittyvät lähinnä siihen, että tämä on tärkeä aihe. Meillä on tärkeä viesti vietävänä ja tämä asiakokonaisuus on niin laaja. Haluan painottaa sitä, että tämä on tärkeä mietintö maailmanlaajuisesti siihen kiinnitetään huomiota. Siksi on tärkeää, että siinä on oikea viesti. Tämä on mahdollisuus ja velvollisuus, kun tätä mietintöä laaditaan. Kompromissitarkistusten esittäminen on varmasti mahdollista. Joten minun mielestäni tästä voi tulla todella, todella hyvä mietintö. Kiitos. Kiitos edustaja Gaal. Edustaja Euh, euh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja pyydän anteeksi, että en pystynyt osallistumaan viimeisen varjoesittelijöiden kokoukseen, mutta avustajani kuitenkin kertoivat minulle hyvin tarkkaan, mitä asioita tuolla käsiteltiin. Mielestäni ihmisoikeuksia voi käsitellä ainoastaan yhdellä tavalla. Eli voidaan sanoa vain, että ihmisoikeudet ovat universaalit. Ne ovat kaikille samat joka maailman kolkassa. Ja tämä tuo erityisvelvoitteita mukanaan EUlle. Ja sanon ehkä nyt vähän provokatorisesti sen, että usein täällä puhutaan suuria sanoja ihmisoikeuksista, mutta sitten käytäntö ei toimi. Se, että EU edistää ihmisoikeuksia, se tuo mukanaan velvoitteita suhteessa kaikkiin kolmansiin maihin. Tämä on jo todettu, mutta tiedämme, että valtiosta riippuen joitakin kolmansia maita valvotaan enemmän kuin muita. En halua tässä nyt palata Saharov-palkintoon, mutta haluaisin puhua EUn suhteista Afrikan maihin. Afrikkaa kohtaan meillä on todella erityisvastuu. Useissa Afrikan maissa on diktatuureja ja usein jotkin EU-maat tukevat niitä. Ja EU ei puhu näistä asioista – eikä viittaa useinkaan ihmisoikeuspuolustajien tilanteeseen näissä maissa. He usein taistelevat aivan käsittämättömissä oloissa asiansa puolesta ja vaarantavat oman henkensä. Ja haluaisin todella sanoa, että me emme voi jatkaa tätä hiljaiseloa tai hiljaisuutta näitä maita kohtaan. Tunisia ja Libya ovat näistä hyviä esimerkkejä. Joten haluaisin korostaa todella sitä, että ihmisoikeuksien universaalisuutta täytyy todella korostaa entistä paremmin. Ja olen sanonut aikaisemminkin, että ihmisoikeuksia täytyy puolustaa muuallakin kuin entisessä neuvostotasavalloissa tai muslimimaissa, aivan kaikkialla. Yhteiskunnalliset ja poliittiset oikeudet ovat yhtä tärkeitä kuin taloudelliset oikeudet ja omat tarkistukseni menevätkin tähän suuntaan. Entiset neuvosto tasavallat liian usein ovat toimineet niin, että sosioekonomisia oikeuksia on poljettu. Ja tämä näkyy myös muualla. Mutta nämä oikeudet ovat yhtä tärkeitä kuin poliittiset ja kansalaisoikeudet. Ja tuodakseni esiin näitä eroja, joista puhuin, haluaisin todeta, että mielipiteen vapaus merkitsee uskonnon harjoittamisvapautta, mutta myös sitä, että voi olla uskomatta mihinkään, jos niin haluaa. Eli vapaus uskoa tai olla uskomatta ja oikeus harjoittaa haluamansa uskontoa tai olla harjoittamatta sitä. Nämä kaikki ovat osa universaaleja oikeuksia. Ja tältä osin mietintö onkin jo erittäin hyvä. Ehkä pientä hienosäätöä voi olla, mutta niitä voimme yhdessä katsoa. On hyvin tärkeää, että pääsemme konsensukseen, koska ainoastaan jos olemme johdonmukaisiin, niin voimme saada jotakin merkittävää aikaa. Thank you, Mrs. Vers. Kiitos, edustaja Versu. Todella mielenkiintoinen, tärkeä seikka. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että meidän on osoitettava uskovamme, että ihmisoikeudet ovat universaaleja. Meidän on ajateltava vain maantieteellistä jakaumaa, kun kohdistamme mielenkiintomme Afrikan osalta meidän pitäisi tehdä enemmänkin yhteistyötä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa, jotta nähdään, että ihmisoikeudet ovat kiinteä osa kehityspolitiikkaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa erityisesti. Haluaisin lisätä muutaman sanan oman ryhmäni varjoesittelijänä. Olen hyvin iloinen siitä, että esittelijä haluaa painottaa kansainvälistä rikostuomioistuinta – Olisin iloinen, jos hän voisi hiukan muotoilla tarkistuksia, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia samaan suuntaan kuin koko mietintöä. Toinen huomioni, kun mainitsitte Goldstonein kertomuksen tai Kolumbian kysymyksen, ne jakavat mielipiteitä täällä parlamentissa. Toivoisin, että tämä alivaliokunta voisi luoda vakaan perustan – jossa puoluepoliittiset kannat jätetään hiukan syrjään ja katsotaan ihan tiukasti ihmisoikeuskannalta näitä kysymyksiä. Alivaliokunta todella mielestäni on taho, jonka tulisi olla parlamentin todella sydän, kun puhutaan ihmisoikeuspolitiikasta. Samat kriteerit samantyyppisissä tilanteissa kaikkialla maailmassa. Mielestäni voisimme katsoa, mitä parlamentti on jo sanonut Koustonin kertomuksesta, mutta tämä on tietenkin esittelijän asia, mitä hän haluaisi tehdä. Joten kiitos oikein paljon. Ja miten nyt sisällytätte tämän palautteen mietintöönne? Haluaisitteko käyttää vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Niin, Esitin jo, että komissiokin voisi osallistua. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja siitä, että annatte puheenvuoron komissiolle. Komissio haluaa onnitella esittelijää myös näistä monista tarkistuksista ja siitä mielenkiinnosta, joita useat parlamentin jäsenet ovat osoittaneet tätä mietintöä kohtaan. Tämä jälleen kerran osoittaa, kuinka tärkeässä roolissa parlamentti on ihmisoikeuksia puolustettaessa ja suhteessa kolmansiin maihin. En halua puhua liian pitkään, vaan haluan korostaa, että olemme iloisia siitä, kuinka useita asioita tässä mietinnössä on otettu esiin. Ja samoin näissä useissa tarkistuksissa, joita on jätetty. Te olette todella ymmärtäneet, kuinka laaja Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka on. Ottaisin ehkä hiljattaisia tapauksia esiin. Esimerkiksi mm, uskonnon mm, vapaus ja se, mitä Rova Verja juuri sanoi. Sitten homojen ja lesbojen ja transseksuaalien oikeudet. Heidän kaikki oikeutensa, ne ovat toimia, joihin keskitymme entistä tiiviimmin. Samoin olen tyytyväinen siihen, että esittelijä todella laajasti on puhunut Geneven ja koko YK on ihmisoikeusneuvoston toimista. YK on laatinut juuri hiljattain raportin. Ja meistä on hyvä, että Goldstone on mainittu myös keskustelussa hyvin usein EU on vihdoin päässyt eroon tällaisesta sisäisestä jakolinjasta, mitä tulee Goldstonein raporttiin ja ihmisoikeuksiin. Kansainvälinen ihmisoikeusneuvosto ja EU löysivät yhteisen kannan syyskuussa kun he kävivät keskusteluja Goldstonen raportista ja Flotilla-tapauksesta. Olen myös iloinen siitä, että reaktioissaan tähän vuosiraporttiin parlamentti ja esittelijä hyvin tehokkaasti puuttuvat tähän ulkosuhteiden ydinkysymykseen ja ihmisoikeuksiin. Nyt toimitaan hyvin oikea-aikaisesti. Muistetaan 16.6. Ashtonin puheesta. Silloin hän puhui siitä, että EUn tämän alan politiikkaa tullaan tarkastelemaan uudelleen. Ja onnittelemme teitä myös siksi, että mietintönne voi todella koota kaikki tämän asian tärkeimmät kysymykset yhteen, joita voidaan sitten käsitellä Bryggen kokouksessa. Kiitos komission esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluan kiittää kaikkia teitä tämän päivän keskustelusta ja teidän ajatuksistanne ja teidän kommenteistanne. Minä tiedän hyvinkin että tämä projekti on kaukana täydellisestä ja uskon vakaasti, että ennen, ennen marraskuun 9. jolloin on tarkoitus äänestää ulkoasianvaliokunnassa, me pystymme äh, saamaan kompromissit aikaan ja kompromissien tärkeys äh, näissä herkimmissä asioissa tekee tästä äh, mietinnöstä arvokkaan. Ja minä pidän tästä Kinga Kalin ajatuksesta. Hän sanoi, että tämä ei ole pelkästään mahdollisuus, vaan tämä on myös velvollisuus ja vastuullisuus, joka liittyy tähän mietintöön. Tiedän oikein hyvin, että kaikki se, mitä me sanomme tässä mietinnössä <clears throat> ihmisoikeuksista ja muista horisontaalista asioista, antaa signaalin koko maailmalle ja Euroopan unionillekin siitä, että mikä Euroopan unionin konsepti näissä hyvin tärkeissä asioissa on haluamme ilmaista kiitollisuutta, kiitollisuutta kansalaisjärjestöille, ihmisoikeuksien puolustajille ja kaikille eh, ihmisille ja järjestöille, jotka ovat olleet mukana tässä viestinnässä eh, Euroopan parlamentin suuntaan. <clears throat> Olen kiitollinen saamastani tiedosta, koska juuri te autatte meitä tekemään näitä kompromisseja. Me, parlamentin jäsenet, olemme me, meillä on omat poliittiset kantamme ja linjamme ja näkemyksemme, ja, mutta kansalaiset, jotka toimivat ihmisoikeusasioissa, auttavat meitä pääsemään kompromisseihin. Se, ne ehdotukset, joita olemme nähneet ja saaneet teiltä, ne, ne on otettu huomioon. Tämä on tapa meille nähdä se, että onko meidän poliittinen linjamme ja kantamme oikea <clears throat> Sitten äh, tietyistä yksittäisistä asioista, äh, Rovios. Olen samaa mieltä kanssanne. Tämä äh, kuolemanrangaistus on yksi keskeinen prioriteetti ja olen kiinnittänyt tähän varsin paljon huomiota vuosimietinnössä, vuosiraportissa. Sama koskee myös ihmisoikeuksien puolustajien asemaa ja oikeuksia. <clears throat> Puhun Euroopan unionin politiikasta koheesiosta ja tehokkuudesta puolustettaessa ihmisoikeuksia. Tämä on keskeisen tärkeä asia, koska jos me eh, teemme, eh, ehdotamme tekemään ehdotuksia etuksia näissä mietinnöissä, mutta jos niitä ei koskaan panna täytettä, jos ne jäävät vain paperille, niin se on tyhjää puhetta. <clears throat> Herra olen kovin kiitollinen teidän eh, ystävällisistä sanoistanne. Kaikki se, mitä sanoitte, on hyvin tärkeää minulle olen varma siitä, että pystymme pääsemään kompromisseihin ja sellaisiin ehdotuksiin, joita olette tehneet. Jos niitä nyt ei välttämättä voida heti allekirjoittaa, mutta kun puhutaan Euroopan EUn ulkosuhdepalveluksesta, ulkosuhdehallinnosta, nämä ovat näiden instituutioiden toiminta on äärimmäisen tärkeää ja ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistamisessa ympäri maailmaa. Ja toivonkin, että me pystymme <clears throat> saamaan riittävästi huomiota näihin asioihin tässä vuosiraportissamme. Rova Jekle, puhuitte kumppanuudesta ja kumppanussopimuksista, ihmisoikeuslausekkeista niissä ja kaikkien lausekkeiden täytäntöönpanosta – tehdyissä sopimuksissa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Kaikki tämä on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy painottaa näitä asioita tuon tuostakin näissä raporteissa, mietinnöissä. Herra Kukan, kiitän teitä teidän kommenteistanne. Luulenpa, että tämä on oikeastaan kaikki, mitä voi lopuksi sanoa tässä ja tänään. Ja odotan vain rakentavaa yhteistyötä vastaisuudessakin. Kiitos. Yes, thank you for the Kiitos esittelijälle ja kiitos tästä loistokeskustelusta, joka todella toi esiin, mitkä ovat prioriteettimme strategian osalta EUn ihmisoikeuspolitiikasta. Kuten kollega Verzo muistaakseni sanoi, että tämä viestitään koko maailmalle eikä tässä ympärillä ja muissa toimielimissä. Nyt haluaisin vain sanoa jotain tähän aiheeseen liittyen. Nimittäin jotain hiukan huolestuttavia uutisia tai ehkä huhuja olemme kuulleet ulkosuhdehallinnon osalta, että päätökset ihmisoikeusrakenteista, joita parlamentti on vaatinut, eivät ole ainakaan tällä hetkellä itsestään selviä, joten luvallanne kirjoittaisin korkealle edustajalle kirjeen ja – muistuttaisin häntä tarkkaan siitä, mitä tämä alivaliokunta ja koko parlamentti on vaatinut, koska käsittääkseni tärkeät nimityskysymykset ovat nyt käsillä ja vaikea on vaikuttaa jälkikäteen. Jos emme vaikuta tänään, niin huomenna on ehkä liian myöhäistä, joten jos jollain on jotain neuvoa tai vastalauseita, niin haluaisin kuulla nyt muuten keskustelen sitten laajennetussa puheenjohtajistossa tästä muutaman tunnin kuluttua. Edustaja Obios, halusitko käyttää puheenvuoron? Ei. Selvä. Siis niiden päätösten pohjalta, joita olemme aikaisemmin jo tehneet. Teen tämän. Me olemme hiukan aikataulusta edellä, joten jos teillä on jotain ajankohtaista sanottavaa tai jotain keskusteltavaa, meillä on pari minuuttia aikaa – kun en halua Turkmenistan kuulemistilaisuutta aloittaa ennen kello 10.30, kun jotkut ihmiset ehkä ovat valmistautuneet siihen, enkä näe kaikkia puhujiakaan täällä salissa vielä. Joten aina on varmasti lisättävää. Edustaja Verjo. Oui, je pense que nous aurons l'occasion de réaborder cette question à la Niin. Varmasti tästä keskustellaan vielä laajennetussa työvaliokunnassa mutta haluan vielä kerran ottaa tämän asian esiin, vaikka ajattelettekin, että puhun vain tästä. Eli Välimeren, Euroopan välimeren verkosto ihmisoikeuksien puolustamiseksi. Tämä on siis käsittääkseni aloitettu tammikuussa. Tai siis tästä ollaan järjestämässä kuulemistilaisuus. Kuuletteko? Niin, sanoin, että on päätetty lykätä kuulemista, joka koskee ihmisoikeuksia tammikuuhun. Ja haluaisin olla varma, että tuolla, tuolloin emme ole myöhässä, kun ottaa huomioon, miten neuvottelut Tunisian kanssa ovat edistyneet. Eli tämä aihe huolestuttaa minua samoin kuin koko tilanne Tunisiassa. Siellä nälkälakkoja on nähty entistä useammin. Ja haluaisin, että tässä heidät todella otettaisiin huomioon. Kyllä edustaja Vejo, todella Tunisian tärkeä aihe alivaliokunnassa ja tänään aamulla saimme vastauksia kysymyksemme komissiolle uuden rikosoikeuden artiklasta 61 a ja joidenkin EIDHR-aloitteiden rahoituksen jäädyttämisestä, joten henkilökohtaisesti en uskoisi, että tämä aihe katoaa mihinkään keskusteluistamme, mutta totta kai meillä on painetta esityslistoilla. Esityslistoilla on paljon asiaa, kuten näette, joten päätimme lykätä kuulemistilaisuutta, mutta sitä ei ole mitenkään unohdettu. Meidän on aloitettava valmistelut valtuuskuntamatkamme varten Tunisiaan piakkoin, ja luotan, että osallistutte siihen työhön aktiivisesti, joten toivottavasti tämä etenee näin. Haluaisitteko pitää pikku tauon vai voisinko jotain muuta vielä tässä mainita? No voisin mainita edustajan version ehdotuksen mukaisesti, mikä tulee menettelyn Saharon palkinnon osalta. Minäkin olen vetänyt sen johtopäätöksen, että olisi sopivaa, että täysistunnossa koko parlamentti lopullisesti valitsisi voittajan. Ja koska puhemies on esittänyt, että muutettaisiin tätä valintaprosessia, että kaikki voivat sen parlamentissa hyväksyä, niin tämä on loista ehdotus, edustaja Verjo. Toivon, että alivaliokunta voi osallistua keskusteluun siitä, miten tätä menettelyä muutetaan. Yes, Mr. Obios. Edustaja Obios. No tässä on nyt hieman hukka-aikaa, mutta voisimme ehkä käyttää tilaisuuden hyväksemme keskustella tästä menetelmän muutoksesta. Minusta on todella kiireellistä ja tarpeellista käsitellä tätä. Miksi tämä ei otettaisi tätä ei otettaisi ähm, esityslistalle. Meillä on nyt vuosi aikaa ja pohtia kysymystä ja yrittää vakuuttaa ihmisiä ja pyrkiä konsensukseen. Mutta mielestäni nykymenetelmä vahvistaa huomattavasti tällaisen yhtenäisen lobin näkemystä, olipa se vähemmistö tai enemmistö. Ja tämä näkyy monista hiljattaisista tapauksista. Ja minusta tämä ei ole menetelmä, jonka avulla saataisiin arvokkuutta tähän Saharov-palkinnon myöntämiseen, koska tähän liittyy joitakin epäilyjä siitä, että ei ainoastaan toimittaisi käyttäen sitä kriteeriä, kuinka puolustetaan ihmisoikeuksia, vaan että palkinto myönnetään sen perusteella, mikä tämä menettelytapa on. Toivottavasti ihmisoikeuksien alivaliokunta voisi tehdä konkreettisia muutosehdotuksia, jotta tämä asia parantuisi. Varmasti voimme keskustella tästä laajennetussa puheenjohtajiston kokouksessa. Huomaan, että muut nyökyttelevät täällä, joten me tarvitsemme todella arvokkuutta. Että tämä palkinto saa sen arvon, minkä se ansaitsee. Uskoakseni voimme aloitella Turkmenistan kuulemista. Huomaan, että Andrea Berg on täällä – No heillä myös, esittelijä myös. Noudatamme hetken. We are trying to, to um, correct an obvious... Yritämme oikaista virhettä. Emme ole varanneet edustaja Nikolaille tulkkausta, vaikka tietenkin niin olisi pitänyt tehdä. Okay, so uh, we, we continue our meeting. No niin, jatketaan kokousta. Esityslistan kohta kahdeksan ja minä haluaisin tehdä ehdotuksen liittyen Romanian tulkkaukseen. Ehdotukseni on että kuulisimme ensin ulkoisia asiantuntijoita untioita ja muita toimielimiä. Ja sillä välin huolehdimme siitä, että romanian kielen tulkkaus saadaan tänne kokoukseen, kun meillä on ilo saada tänne ulkoasianvaliokunnan esittelijä Norika Nikolai, joka aivan oikein haluaa puhua romania. Pyrimme tämän hoitamaan. Jos tämä siis sopii, että aloitetaan muista puhujista. Joka tapauksessa tämän aamupäivän kuulemistilaisuus liittyy keskusteluun, jota ulkoasiain valiokunnassa käydään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta EUn ja Turkmenistanin välillä. Parlamentti ottaa tähän kantaa ja edustaja Nikolai on siis esittelijä ulkoasian valiokunnassa. Ulkoasian valiokunnassa päätettiin, että ennen kuin tästä aiheesta äänestetään ulkoasian valiokunnassa, alivaliokunta voisi järjestää kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltäisiin ihmisoikeustilannetta ja sen mahdollista parantamista kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kautta. Mielestäni Oli loistavaa se, että olimme yhtä mieltä siitä, että tämä olisi hyvä toimintatapa, koska tämä on varmaan se tapa, jolla tulisi suhtautua kansainvälisiin sopimuksiin tulevaisuudessakin täällä Euroopan parlamentissa. Joten kumppanuus- ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 1998 ja ratifiointiprosessi on edelleen kesken. Osittain sitä on pantu väliaikaisen kauppasopimuksen kautta. Huhtikuussa 2009 Euroopan parlamentti hyväksyi tämän väliaikaisen kauppasopimuksen solmimisen. Löydätte asiakirjan sieltä nipustanne ja se johti siihen, että neuvosto hyväksyi väliaikaisen kauppasopimuksen kesällä 2009, joten tämä väliaikainen kauppasopimus on nyt voimassa – ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ratifiointi on pääsemässä viime vaiheeseensa. Se lähti liikkeelle kahdessa maassa, joissa ratifiointia ei ole vielä tehty, nimittäin Ranskassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nyt Euroopan parlamentilta jälleen pyydetään hyväksyntää Lissabonin sopimuksen mukaan parlamenttiin siis on hyväksyttävä tämä sopimus. Ja kun parlamentti hyväksyi väliaikaisen kauppasopimuksen huhtikuussa 2009, parlamentti asetti tiettyjä kantoja, jotka oli otettava huomioon. Nimittäin parlamentti ensinnäkin halusi, että ehdottomasti vapautetaan kaikki poliittiset vanget. Toisaalta poistetaan kaikki vapaan liikkumisen esteet annetaan riippumattomien valvojien toimia ja annetaan kansalaisyh- kansalaisjärjestöjen toimia. Viidenneksi haluttiin, että pitää voida toimia ilman hallituksen painostusta, uskon ja uskonnon vapaus ja vapaat demokraattiset vaalit. Parlamentin viesti oli siis hyvin selkeä. Sanottiin, että tämä väliaikainen kauppasopimus ei ollut mikään avoin valtakirja, vaan että valvottaisiin Turkmenistanin keskeisiä kysymyksiä. Tässä mielessä tämä kuulemistilaisuus nyt järjestetään, jotta jäsenet saavat tietoa asian tilasta, ottaen huomioon, että parlamentin pitää hyväksyä yhteistyökumppanuussopimus. Halusin lisätä yksittäisen tapauksen henkilö, jonka olen tuntenut usean vuoden. Farid Tuhmatulin on ihmisoikeuksien puolustaja, joka joutuu asumaan Turkmenistanin ulkopuolella henkilökohtaisen turvallisuutensa takia. Me olemme saaneet erittäin vakavasti otettavaa tietoa monelta kansainväliseltä ihmisoikeusjärjestöltä, että herra Tuulin on jälleen vakavan uhan alla, joten olen tänään lähettänyt kirjeen suurlähettiläälle ja EUn toimielimille siitä, että meidän on huolehdittava siitä, että herra Fadi Tuhmatun, joka käsittääkseni asuu nyt Itävallassa, ei millään tapaa joudu enää uhkailun kohteeksi. Joten toivottavasti tämä tapaus osoittaa, että voimme saada jotain aikaiseksi – tärkeän ihmisoikeuksien puolustajan tilanteen osalta. Nyt annan mielelläni puheenvuoron puhujille. Meillä on täällä Jacqueline Hale. Kuulimme häntä eilen, kun keskustelimme Kasakstanista. Hän on poliittinen analyytikko Open Society Instituteista. Antaisin hänelle ensin puheenvuoron. Teillä on puheenvuoro enimmillään 10 minuuttia. Eilisen kokemuksen pohjalta haluaisin sanoa, että keskustelu on hyvin värikästä ja sitä on enemmän, jos ette käytä maksimissaan puheaikaa tai ylitä puheaikaa, koska näin meillä syntyy tilanne, että meillä ei ole aika kuulla teidän vastauksenne kysymyksiin. Chair, ladies and gentlemen, thank you. Puheenjohtaja, kiitoksia, että saan puhua täällä tänään. Aloitan kommenttini kahdella huomiolla. Ensinnäkin maa on autoritaarinen maa eikä mikään äh, kumppani. Toisekseen yhteistyö Turkmenistanin kanssa saattaa hyvinkin äh, kattaa ihmisoikeusongelmat tässä maassa, kuten se saattaa myös heikentää EUn uskottavuutta pitkällä aikavälillä. Ja Mohamed Al-Machoudil, jonka on kahden lapsen isä, joka pyrittiin pois Turkmenistanista, koska hän ei saanut työtä maan sisällä kesäkuussa useiden yritysten jälkeen, jossa komissio esitti kysymyksen Turkmenistanin viranomaiselle. Hän se tappoi itsensä, hänellä ei ollut enää mahdollisuuksia. Hallitus on syyttänyt hänen perhettään, koska hänen äitinsä, joka on toimittaja, yritti savustaa työstään. Tämä on kollektiivinen rangaistus, jonka Turkmenistanin hallinto on tehnyt. Ja Tämä vaikuttaa myös muihin keski maihin. Turpa Tulen, hän on yksi sellainen ääni, joka on saanut uskottavaa tietoa Turkmenistanin ulkopuolelle kansainväliselle yhteisölle. <clears throat> Ja tänäkin päivänä viranomaiset yrittävät sulkea hänen suunsa. Tämä on tapa, jolla Turkmenistan toimii. Ja tässä haluaisin mainita, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen se, on, voi olla, se olisi strateginen hara-askel EUlle. Ja haluan valiokunnalle esittää nyt argumentit, että tämä sopimus ei riitä, tilanne ei riitä siihen, että voitaisiin allekirjoittaa sopimus tällaisen kumppanin kanssa, joka kuitenkin riskeeraa ihmisoikeuspolitiikan eu tasolla. Ja haluan myös argumentoida, että tämä VCA sillä voitaisiin tietenkin tukea ihmisoikeuksia Turkmenistossa. Tämä on jäänyt, tätä ei voida kuitenkaan näyttää toteen, koska tämä yhteistyö sopimuksen ihmisoikeuslauseke tekee aivan absurdiksi painaa päälle sopimuksen eteen muuttamatta mitään ihmisoikeustilannetta Turkmenistanissa. Tämä valiokunta tietenee hyvin, että tämä lauseke sitoo kummatkin osapuolet kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jos ja, ja se sanktio, jos jompikumpi rikkoo tätä lauseketta. Jos tällä olisi merkitystä, niin Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni voisi suostua tällaisen sopimukseen Turkmenistanin kanssa. Se täytyy laittaa jäihin. Ja tällaisen tilanteen välttämiseksi EUn pitäisi ensi esittää, vaatia konkreettisia ihmisoikeusparannuksia näiden suhteiden eteenpäinviimiseksi. Me uskomme, ja Andrei puhuu myöhemminkin tästä asiasta, että Euroopan parlamentin vertausarviointi vuoden 2006-2008 ja maaliskuussa 2009 ovat kuitenkin opastin EUn toiminnalle tässä sopimuksen suhteen. Toisekseen <clears throat> on ennen aikaista EUn kannalta pyrkiä uuteen oikeusperustaan näin pian väliaikaisen kauppasopimuksen tekemisen jälkeen vuosi sitten, ellei saada komissiota kunnon arviota. Ja valota mieleen tämä väliaikainen kauppasopimus, siinä on samantyyppinen ihmisoikeuslauseke, kuin eh, yhteistyö- ja kumppanuussopimuksessa, jonka pitäisi sitoa Turkmenistan kunnioittamaan näitä periaatteita. Tämän faktan pohjalta ja jos parlament, kun parlamentti hyväksyi tämän väliaikaisopimuksen 2009 komissio ja neuvosto pyrkivät eh, edistämään ihmisoikeustoimintaa eh, Turkmenistanissa, kunnes tämä PCA allekirjoitetaan mukaan lukien parlamentin vertais, vertaisarviointi. Parlamentin, meidän täytyy arvioida kunnolla turkulistinen eh, tilanne suhteessa vertaisarviointiin ja me emme ole vielä nähneet tällaista paperia komissiolta. Lisäksi käytännön tasolla kumppanuusyhteistyösopimus ei ole väline, joka antaa paljon hyötyä Euroopan unionille. Ihmisoikeusdialogi täytyisi aloittaa jo vuoden 2007 pohjalta ilman kumppanisyhteistyösopimusta. Komissio on aloittanut ohjelmat, ohjelmien laatimisen ihmisoikeusasiassa syyskuussa, syyskuussa 2010 UNDPn kanssa ilman äh, kumppanisyhteistyösopimusta. Jopa energiayhteistyö, johon josta EU on tietyssä mitassa huolissaan on tapahtunut tämän sopimuksen ulkopuolella yhteisymmärrysmuistion pohjalta, ja tämä on samantyyppinen sopimus kuin mitä on tehty esimerkiksi Kazakstanin ja Azerbaidžanin kadulle. Nämä esimerkit osoittavat, että, että mitään oikeusperustaa ei tarvita tällä hetkellä ihmisoikeusasioita silmällä pitäen poliittisessa dialogissa, kuten myös teknisessä avustusohjelmassa. Ja lyhyesti ja työskentely tämän maan kanssa, se ei ole sinällään mahdollisuus järjestelmän parantamiseen. Tässä yhteydessä haluan esittää kolmannen huomioni, joiden mukaan se perustelu, että PCA johtaisi suurempiin mahdollisuuksiin laajentaa Eurooppa, EUn läsnäoloa tuossa maassa. No tämän argumentin logiikka perustuu muihin maihin tuolla alueella. EUlla on esimerkiksi ollut PCA Pakistanin kanssa vuositolkulla. Edelleenkään e, siellä ei ole edustusta maa, tuossa maassa. Ja Eurooppa-talo on olemassa pelkästään, äh, ainoastaan Eurooppa-talo on olemassa, niin kuin Turkmenistanissakin. Toisaalta Tsatsikinistassa vuonna 2003 on ollut korkeampi EUn edustus ilman äh, kumppanuus- ja yhteistyösopimusta Tämä indikoi, <clears throat> että ei ole kysymys siitä, etteikö EU olisi halukas olla paikalla, vaan on kysymys siitä, että kuinka avoin toinen osapuoli on. Käytännön tasolla on myös epäselvää, missä määrin EU pystyisi laajentamaan läsnäoloaan tuossa suljetuissa maissa, kuten Turkmenistanissa, semminkin, koska kansalaisyhteiskuntaryhmät eivät pysty toimimaan avoimesti Turkmenista pelkäämättä oman henkensä puolesta, onkin epäselvää, ketä kenen kanssa EU toimisi kumppanuustasolla ja minkälaisia vaikutuksia näille saattaisi syntyä silloin, jos EU toimii tiukkana, jolloin Turkmenistan asettaisi ehtoja EU läsnäololle. Ja kansallis- Tuossa maassa on jo olemassa rajallisia kansainvälisiä ohjelmia, kuten komission rahoittamia ohjelmia. Niitä rajoitetaan hallituksen muodostamilla ehdoilla, joka mahdollistaa vain hallituksen virallisten toimijoiden mukanaolon. Ja tämä vahvistaa sen, että Turkmenistanin lehdistö on käytännössä presidenttihallinnon omistuksessa ja siellä ei ole riippumatonta lehdistöä, joka voisi myönteisesti vaikuttaa kansalaisten ja heidän oloihinsa. Valitettavasti Turkmenistassa nähdään, e, että hallitus ei mahdollista riippumatonta yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa riippumatonta yhteiskuntaa sana laajemmassa merkinnössä, joka kattaa myös elinkeinoelämän, matkailun ja kehityksen ja ajatuksen vapauden. Jos kaikki jos kaikissa tapaamisissa hallitus valvoo osanottajalistoja, niin pystyykö, pystyisikö EU vaikuttamaan tähän millään tavalla, jos tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten EU toimii liike-elämässä e Turkmenistanissa tai yritykset jo tekevät bisnestä Turkmenistanissa. Viime vuoden maaliskuussa Martin Brieg, Ranskan, äh, ranskalainen rakennusyritys, joutui lahjomaan presidenttiä autoilla pystyäkseen tekemään sopimuksia neljäntenä. Haluan mainita kokemukset, joita on saatu lääkärit välillä rajoitoiminnasta. Henkilö, joka poistui maasta kymmenen vuotta, kun oli tehnyt, työskennellyt kymmenen vuotta maassa, hän joutui lähtemään maasta, koska hän ei pystynyt toimimaan omien periaatteensa pohjalta siellä. Ja lyhyesti, Heidät pakotettiin katsomaan, kun äh, terveydenhuolto, äh, hallinto manipuloi tilastoja äh, tarttuvista ja, ja muista taudeista. Heidän täytyykin, lääkäreiden täytyykin sitten lähteä tuosta maasta. Ja tämä on jo tärkeä strateginen asia. Ja ilman tällaista vertaisarviointia, ilman riittäviä ihmisoikeuksia, missä Euroopan unioni sitten vetää sen viivan, jonka yli ei mennä. EU eh, e on viime vuosina ollut aktiivinen Turkmenistanin suuntaan eh, kansainvälisessä Bukon-konferenssissa ja Asepaitsen Turkmenistanin eh, kaasuriidan välittämisessä ja komissaari Oettingerin käytyä äskettäin keväällä 2010 Turkmenistassa ilman tätä PCAta. Näin ollen tämä kumppanuus- ja yhteistyösopimus ei tarjoa uusia näköaloja. Meidän täytyy tietää, mitä EU odottaa taistelussaan ihmisoikeuksien puolesta, ja tämä vahvistaa EU-neuvotteluasemaa eh, Turkmenistanin kanssa lopuksi. Haluan vain esittää kommentin EUn konseptista. Turkmenistanin kaltaiset hallitukset, niiden täytyy parantaa omaa halukkuuttaan olla mukana kansainvälisessä yhteistyössä tekemällä minimaalisia uudistuksia, jotka takaavat ihmisoikeudet ja tehokkaan yhteistyön muilla, muilla sektoreilla. EUlla täytyisi olla ihmisoikeusstrategia ja energiamarkkinoilla ja muissa asioissa, jotka johtavat todella pitkä, lyhyen aikavälin poliittisiin strategioihin. Vahva ihmisoikeusstrategia on tärkeä ja, ja painamalla päälle ihmisoikeusasiassa Turkmenistanin suuntaan, niin silloin voidaan miettiä, mikä, miten tämä vaikuttaa Mohammed Chillahin asemaan, Amakhnichevin ja Katsievin ja, ja muiden ihmisoikeuspuolustajien asemaan. Kiitoksia paljon. Thank you very much, Jacqueline Hale. So now we have heard from... Kiitos oikein paljon. Jacqueline Hale Open Society Institute on nyt käyttänyt puheenvuoronsa. Tämä on instituutio, joka tekee hyvin paljon työtä tuolla alueella. Meillä on nyt tulkkaus käsittääkseni Romaniasta ja Romanian päin. Eli haluatteko käyttää puheenvuoron nyt esittelijä Nikolai vai? Olkaa hyvä. Ja sitten Euroopan komissio, sen jälkeen sitten Human Rights Watch. Olkaa hyvä, edustaja Nikolai. Kiitos oikein paljon yhteistyöstä kanssamme. Uh, Kiitos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe, haluan puhua siksi äidinkieltäni. Stimați colegi, fără îndoială că... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, ei ole epäilystäkään siitä, että Turkmenistan ei ole siinä tilassa, kun sen toivoisimme olevan, mutta maa voi muuttua sellaiseksi maaksi, joka antaa mahdollisuuksia Kansalaisille päästä käsiksi eurooppalaisiin demokratianormeihin. Miksi Turkmenistanin, tai Turkmenistanin tilanne johtuu historiallisista syistä ja haluaisin viitata ensin kommunistiseen, totalitaariseen taustaan. Tuolla oli aivan omanlaisensa diktatuuri, ja tämän maan mentaliteetti on hyvin autoritäärinen ja mm, valtion valta hyvin usein loukkaa siviiliväestöä. Turkmenistan on uudistusvaiheessa ja se on valtio, joka ymmärtää, että sen täytyy sopeutua maailmanlaajuisiin demokratianormeihin. Ja siksi mielestäni ne, jotka vertaavat Turkmenistania Pohjois-Korean tai Burmaan, eivät ole oikeassa. Itse olen käynyt Turkmenistanissa. Totta kai haluan kuulla suorista, su- suoraan paikan päällä siitä, mikä tilanne on. Ja mielestäni Turkmenistania ei yksinkertaisesti voida verrata Pohjois-Koreaan. Maan hallituksen näkemys lähtee demokraattisesta sopimuksesta, mutta silti on todettava, että Miesofin aikaan liittyy paljon vaikeuksia. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että kansa todella saisi oikeutensa toteutumaan. Tämä on kuitenkin vasta ensi askel tässä laajemmassa kuvassa. Nykyhallituksen aikana Turkmenistan on allekirjoittanut ja ratifioinut useita kansainvälisiä sopimuksia. Ja jos teitä kiinnostaa lukea maan perustuslaki, niin näette, että se ei ole kovinkaan erilainen kuin demokraattisten eurooppalaisten valtioiden perustuslait, mutta rehellisesti sanottuna, aivan kuten monissa maissa, joissa sanotaan, että demokratia on vallalla, niin vaikka onkin olemassa demokraattinen lainsäädäntö ja perustuslaki, niin käytännössä on vielä paljon parantamisen varaa. Tiedätte, että Romaniassa ei aina noudateta eurooppalaisia demokratiasääntöjä ja me suvaitsemme tätä. Mielestäni se, mitä Turkmenistanissa tapahtuu ja väärinkäyttö, jota siellä tapahtuu, johtuu siitä, että oikeusvaltioperiaatteita ei noudateta ainakaan samalla tavoin kuin eurooppalaisessa perinnössä. Ei myöskään sataprosenttisesti neuvot, noudateta kansainvälisiä sopimuksia tai sisäistä lainsäädäntöä – mutta tällä hetkellä ollaan kuitenkin pääsemässä eteenpäin esimerkiksi rikosoikeudessa siinä, että oikeuskäsittelyt olisivat tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia ja lähdetään liikkeelle syyttömyysolettamasta. Tietenkään vallan väärinkäyttö ei tule pelkästään valtion hallinnosta, vaan myös muualta. tässä maassa on eletty vuosikausia sekä kommunismin aikaisessa diktatuurissa että tämän jälkeisessä diktatuurissa, ja tämä näkyy edelleen. Tärkeää on, että saadaan tavallaan tuotua muutoksia kansalaisille – yksityiselämää edelleen valvotaan hyvin paljon ja tämä jontuu historiasta, kuten sanoin. Esimerkiksi on hyvin hankala valita paikka, johon haluaa asettua asumaan. Samoin monet taloudelliset oikeudet eivät tule kunnioitu, kunnioitetuiksi. Ja henkilökultti on äärimmäistä. Kuitenkin myönteistä tässä yhteydessä on, että ensimmäistä kertaa tämän maan historiassa on maata johtaa presidentti, jonka ammattitausta on vakaa. Hän on lääkäri, kun taas edellinen johtaja kuului kommunistieliittiin. Nykyinen taas ei. Mutta Turkmenistan on maa, joka yrittää päästä tästä perinnöstään eroon. Tämä on kuitenkin äärimmäisen hankalaa. Niesofin hallinnossa järjestelmä ja hallinto oli hyvin vainoharhaista. Ja usein väärinkäyttö on yksittäisten virkamiesten harjoittamaa esimerkiksi ähm, joukkorangaistuksia. Niistä määräävät yksittäiset valtion virkamiehet, joten tilanne ei valitettavasti ole hyvä, aivan kuten Open Society Institutea edustava puhuja sanoi, ja varmasti Human Rights Watch kertoo meille vielä lisää. Joka tapauksessa Turkmenistan on maa, jossa ollaan tekemässä muutoksia lainsäädännön osalta. Ja muutokset menevät hyvään suuntaan. Meidän täytyy myös muistaa, että YK rakenteet ovat tehneet hyvää työtä Turkmenistanissa. Siellä on kiinnitetty uutta huomiota ihmisoikeuksiin ja on luotu Ashabadin ihmisoikeusinstituutti. Mietinnössä, jonka olen laatinut, on asioita, joita haluaisin vielä tarkentaa. Ensinnäkin, mitä tämä mietintö voi tuoda mukanaan, mitä uutta se voi tuoda mukanaan parlamentin kantaan suhteessa Turkmenistaniin. Uskon, että voimme saada jotakin uutta aikaan. Lissabonin strategia on nyt ratifioitu ja nyt toimintatavat ovat hieman muuttuneet. Itse pyysin, että PCA-sopimusta tarkistettaisiin kahden vuoden välein ja parlamentin tulisi osallistua tähän tarkastamiseen ja samoin, että puututtaisiin näihin väärinkäytöksiin. Mietintöni on varsin lyhyt työjärjestyssääntöjen takia, mutta toin kuitenkin esiin tässä tärkeimmät asiat ja toivottavasti parlamentin ryhmät tukevat näitä. Open Society Institutein puhuja viittasi olemassa oleviin sopimuksiin, joita loukataan. Parlamentti ei ole jatkuvasti seurannut ja valvonut tätä ohjelmaa, vaikka sillä on ollut erilaisia oikeudellisia välineitä tämän asian valvomiseen. Mutta meidän täytyy olla rehellisiä. Itse ehdotan, että otettaisiin käyttöön nopean reaktion menetelmä. Jos Euroopan komissio tai neuvosto havaitsevat kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen loukkauksia. Ja toinen asia, joka minua kiinnostaa, on se, että Turkmenistanin kansalaisia suojellaan. Anteeksi, että suojellaan EUn kansalaisia Turkmenissa, Turke, Turkmenistanissa silloin, kun he tekevät työtä tällaisilla vaikeilla alueella ja ovat haavoittuvassa asemassa. Kun hoidamme suhteitamme Turkmenistaniin, niin meidän täytyy lähteä liikkeelle ihmisoikeuskysymyksistä. En halua tässä rangaista Turkmenistania Ja meidän täytyy toimissamme todella pyrkiä siihen, että kansalaisten elinolot paranevat, mutta emme saa olla tekopyhiä mietinnön osa, jossa viitataan taloudellisiin kysymyksiin, ovat hyvin tärkeitä. Ja talouden avoimuus on myös tärkeää. On tärkeää tietää, minkälaisia sopimuksia meillä on tuolla alueella. Sitten kaivos teollisuus Tämän äh, alan aloite on meille hyvin tärkeä. Se, että emme tee mitään ja ainoastaan toteamme, mitä tuolla tapahtuu, ei riitä. Me voimme reagoida. Totta kai tämä täytyy tehdä rauhallisesti. Haluan kuitenkin, että meidän me keskitymme erilaisiin asioihin tai että lähtökohtamme on hieman erilainen. Haluaisin, että parlamentti todella löytäisi sellaisen kannan, joka takaisi ihmisoikeudet, mutta että parlamentti myös todella lähtisi takaamaan sen, että ihmisoikeudet toteutuisivat myös käytännön tasolla. Minun on todettava, että parlamentin jäsenenä tunnen olevani syyllinen siihen, että en ole tehnyt kylliksi työtä tämän asian eteenpäin viemiseksi. Meidän täytyy taata se, että tämä sopimus on voimassa, koska emme saa jättää tätä maata kansainvälisten yhteyksien ulkopuolelle. Kiitos oikein paljon joudun muistuttamaan tietenkin 10 minuutin puheenjohtaja, että meillä olisi aika vielä keskusteluun. Kyllä varmasti parlamentti olisi voinut valvoa, mitä tapahtui niille meidän toiveillemme, joita esitettiin kolmena vuotena peräkkäin. Nyt ehdottaisin, että kuulemme Euroopan komissiota ja sitten Human Rights Watchia ja milloin ilo kertoa myöskin, että – YK ihmisoikeuskorkean edustajan toimistosta on Arvidsson. Erityisesti haluttiin saada YK mukaan. Meillä on läheiset suhteet Brysselin toimistoon, joten hän edustaa YKta täällä. Lisäksi on hienoa, että Gunnar Wigland on läsnä. Hän johtaa eteläisen Euroopan, eteläisen Kaukasuksen ja Keski-Aasian osastoa komissiossa. Herra Vigland, saatte puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja Hautala siitä, että saimme tämän mahdollisuuden täällä tänään katsoa paljon tarkemmin EUn ja Turkmenistanin välistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta. Kiitos myöskin esittelijä Nikolai kaikista ponnisteluista tämän tekstin puolesta. Haluaisin lyhyesti muistuttaa, kuten puheenjohtaja aivan oikein sanoi, että nyt ei puhuta tämän sopimuksen allekirjoittamisesta, kuten Rahel sanoi, vaan puhumme nyt viimeisestä vaiheesta pitkää ratifiointiprosessia. Allekirjoitus tapahtui maaliskuussa 1998 12 vuotta sitten. Eurooppa-neuvosto kesäkuussa 2007 päätti, että meillä pitäisi olla osana uutta voimakkaampaa sitoutumista Keski-Aasian olla myös kumppanuus- ja yhteistyösopimukset kaikkien maiden kanssa. Ja meillä pitäisi olla myöskin edustajamme kaikissa maissa, jotta meillä olisi selkeä perusta yhteistyölle ja operatiivista kapasiteettiakin kaikissa maissa. Valitettavasti edelleen täytäntöönpano on hankalaa tämän valtion ja hallitusten päämiesten päätöksen pohjalta, mutta saimme kuitenkin Euroopan parlamentin tuella Tajikistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen työt päätökseen. Ja Biskakissa ja Tusanvissa on delegaatiot toiminnassa ja Taskentissa haluamme avata delegaatiomme pian ja toivon, että Euroopan parlamentin budjettituella – saamme myöskin tarvittavat varat hyvin nopeasti, jotta voimme avata virastomme Askabarissa. Joten ainoa jäljelle jäänyt osa tätä Euroopan neuvoston päätöstä on kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ratifioiminen Turkmenistanin kanssa. Suhteemme Turkmenistanin tällä hetkellä ovat melko rajalliset ennen kaikkea. Yhteistyö perustuu Euroopan yhteiseen ja Neuvostoliiton väliseen sopimukseen vuodelta 1989 ensimmäisen sukupolven kauppasopimus. Tämä mahdollistaa kerran vuodessa yhteisten komiteakokousten järjestämisen. Sitten meillä astui voimaan, haluaisin muistuttaa siitä, elokuussa 2010, pari-kolme kuukautta sitten – tämä väliaikainen kauppasopimus astui voimaan. Se oli ensimmäinen myönteinen askel, jolla voidaan uudistaa suhteitamme. Näin saadaan liikkeelle ei enemmän, ei vähempää kuin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kauppaulottuvuus ja olemme kiitollisia äänestyksestä rakentavassa hengessä. Se toteutettiin parlamentissa vuonna 2009. Nyt on lopulta aika saada – uudet päivitetyt puitteet näille suhteille. Tätä on odotettu monet vuodet Turkmenistanin kanssa, jotta päästäisiin samaan ryhmän muiden maiden kanssa tällä alueella. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaan astuminen tarkoittaa, että laaja sopimus astuu voimaan. Siinä käsitellään monia aiheita ja tämä antaa enemmän vipuvoimaa EUlle. Ei ainoastaan niin, että me voimme ajaa omia etujamme, vaan voimme myös ajaa arvojamme tässä tärkeässä maassa. Kuten edustaja Nikolai sanoi, viime aikoihin asti Turkmenistan on ollut hyvin suljettu maa, joka nyt vasta on vähän avautumassa. Se on itse aiheuttanut eristymistä diktatuurin takia. Nyt edelleen on tällaista hyvin autoritääristä presidentti Nielsenin johdon vaikutusta. Uuden presidentin kautta on vähän avaututtu muuta maailmaa kohtaan, näin voidaan nähdä. Me olemme saaneet monia myönteisiä viestejä Turkmenistanista. Turkmenistan haluaa olla lisäyhteistyössä EUn kanssa, että voimme tukea uudistuksia erityisesti koulutuksen ja terveydenhoidon alalla. Samoin kuin siinä, että hallinnon standardeja parannetaan. Komission lähtökohta on se, että meidän on oltava – mukana tukemassa ja kannustamassa tätä maata, jotta maa voisi paremmin nauttia hyvästä kehityksestä kriittisemmillä aloilla, kuten ihmisoikeusstandardien ja demokraattisten standardien osalta. Ihmisoikeudet totta kai on edelleen keskeinen huolenaiheemme suhteessamme Turkmenistaniin. Aivan selvää on, että poliittinen järjestelmä on autoritäärinen – demokraattinen sitä järjestelmä on vain nimeksi ja tiedotusvälineet eivät toimi vapaasti. Olen tässä edustaja Nikolain ja Helin kanssa samaa mieltä. Kuitenkin uusi presidentti haluaa kansainvälistä tukea ja tunnustusta. Hän haluaa Turkmenistanin kansainväliselle kartalle ja ottaa huomioon sen, että neutraaliuspolitiikan kautta voidaan olla voimakkaammassa asemassa, mitä tulee alueellisen rauhallisuuden, turvalli, rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi vesihallinnon ja muiden tällaisten seikkojen kautta. On muistettava, että tällä maalla on pisin raja Afganistaniin kaikista keski-Aasian maista. Turkmenistanin johto haluaa läheisempiä suhteita myös muiden keskeisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien Euroopan unioni. Kattava kumppanuus- ja yhteistyösopimus mahdollistaisi sen, että tämän suhteen koko potentiaali saadaan käyttöön monilla aloilla. Kaiken tärkeintä on se, että saadaan säännönmukainen poliittinen vuoropuhelu käyntiin ja saadaan koko koneisto, joka tulee kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukana, vuosittaiset yhteistyökumppanuusneuvoston kokoukset, keskustelut kaikista yhteistyön aloista ja alakomiteoiden luominen. Näissä komiteoissa voidaan käsitellä eri aloja. Hyvin selvästi haluan sanoa, että komissio jakaa huolenaiheet, jotka ovat käyneet ilmi jäsenten kannanotoissa ihmisoikeustilanteesta Turkmenistanissa. Meidän ei tulisi nyt syytellä toisiamme siitä, että näemme asiat toisin. Tilanne on kyllä huono. Pitkä tie on vielä kuljettavana, jotta voitaisiin noudattaa kansainvälisiä standardeja, jotka koskevat demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Kuitenkin komissio on voimakkaasti sitä mieltä, että me emme ole tässä yksin, vaan neuvosto myös tukee meitä. Meidän tulee saada paremmat puitteet yhteistyölle mahdollisimman pian. Paras tapa parantaa tilannetta on se, että ollaan sitoutuneempia, ei vähemmän sitoutuneita. Monet teistä ovat viitanneet niihin vaatimuksiin, joita Euroopan parlamentti on esittänyt ennen kuin väliaikainen kauppasopimus astui voimaan. Pitäkäämme mielessä se, että sopimus on ollut voimassa ainoastaan elokuusta 2010. Kuitenkin muutama myönteinen kehitys on jo nähtävissä tässä hyvin hankalassa yleistilanteessa. Demokratia- ja ihmisoikeusinstituutti on luotu ja sillä on merkittävät resurssit. Instituutin on tarkoitus auttaa Turkmenistania vastaamaan vaatimuksiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia ja saada ne mukaan kansalliseen lainsäädäntöön. Toiseksi se toimii myös oikeusasiamiehenä. Toisaalta on luotu taho, johon lain valvontaviranomaisten toimista voidaan esittää valituksia kansalaisten puolelta. Myös uusi rikostuomioistuin. Tässä on muutettu myös maksimirangaistuksia vakavista rikoksista ja haluttu painottaa sitä, että vankeusrangaistuksen tilalle voidaan ottaa käyttöön myös sakkorangaistuksia. Tässä on kolme merkittävää uutuutta. Niitä halusin painottaa. Totta kai olemme käyneet yksityiskohtaisia keskusteluita yhä uudestaan viranomaisten kanssa jo käynnistetyssä ihmisoikeusvuoropuhelussa ja myös muissa näissä vaatimuksissa, joita on esitetty esimerkiksi liikkuvuuden estämisestä. Vapaa liikkuvuus on parantunut sisäisten rajatarkastusten poistamisen kautta. Kuitenkin merkittäviä rajoituksia on vielä kun pyritään matkustamaan ulkomaille. Tämä kysymys on otettu esiin erityisesti tämä ihmisten musta lista, sellaisten ihmisten lista, joilla ei ole lupaa poistua maasta. Tämä aiheuttaa aivan erityistä huolta. Toinen seikka, kansainvälisen punaisen ristin pääsy vankiloihin. Me olemme ottaneet tämän kysymyksen esiin yhä uudestaan. Tämä on asia, joka huolettaa meitä myös joissain muissa Keski-Aasian maissa, joissa kuitenkin on nähty vähän enemmän edistystä. Vankilat on edelleen suljettu kansainvälisiltä tarkkailijoilta. Me olemme pitäneet todella tärkeänä riippumatonta arviota. Ja nyt keskusteluita käydään edelleen Turkmenistanin kanssa tästä aiheesta. Lopuksi puheenjohtaja haluaisin viitata – järjestelmän, jolla tuetaan ihmisoikeuspolitiikkaa. Meillä on merkittävä ohjelma käynnissä, jolla parannetaan Turkmenistanin kapasiteettia tukea ihmisoikeuksia. Yli kaksi miljoonaa euroa. Ja me teemme yhteistyötä ONDP:n ja muiden tahojen kanssa. Tämä on ensimmäinen laaja lahjoittajien toimi tällä alalla. Ensimmäistä kertaa saadaan turkmenistanilaiset voimakkaasti mukaan tähän työhön. Joitain muita pienempiä hankkeita on myös, ne liittyvät tiedotusvälineisiin ja yhteistyötä tehdään BBCn kanssa. Totta kai, jos meillä olisi siellä delegaatio paikan päällä, voisimme tehokkaammin täytäntöpana näitä hankkeita. Lopuksi puheenjohtaja, me emme kuvittele mitään. Tilanne ei ole mitenkään täydellinen, mutta emme usko, että vaihtoehto voisi olla se, että ei tehdä yhteistyötä. Kiitos oikein paljon Euroopan komissiolle, aivan erityisesti tästä viimeisimmästä tiedosta, joka koski sitä, mitä konkreettista edistystä on voitu huomata. Ja mitä on edelleen tehtävä? Haluaisin antaa puheenvuoron nyt Andrea Bergille, joka edustaa Human Rights Watchia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kuten herra Vigand juuri totesi, Euroopan unioni on tällä hetkellä rakentamassa suhteitaan Turkmenistanin ja Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli sen varmistamisesta EU käyttää täysimittaisesti potentiaaliaan toimijakseen katalysaattorina myönteisten muutosten aikaansaamiselle Turkmenistanissa. Me uskomme, että erityisesti pitäisi painottaa huolia, joita ollaan ilmaistu, ja muistuttaa neuvostoa ja komissiota siitä niiden lupauksesta painosta, painaa ihmisoikeusasioiden puolesta Turkmenistanista suhteessa tähän kumppanisyhteistyösopimukseen. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa 2009. Siinä parlamentti totesi, että tämä on mahdollinen taso vahvistaa uudistusprosessia Turkmenistanissa. Kun parlamentti nyt pohtii täyttää kumppanuusyhteistyösopimusta, niin Turkmenistanin kanssa sen kriittisen tärkeää sille, että ensinnäkin ollaan mukana tärkeissä ja tärkeässä aidossa arvioinnissa siitä, mitä, mikä, mitä mahdollista myönteistä vaikutusta ää, tällä kans, kauppasopimuksella on ollut Turkmenistaniin toisekseen. Meidän täytyy tehdä selväksi, että mikä tahansa suhteiden parantaminen riippuu ihmisoikeustilanteen parantumisesta. Ja koska ne vertaisarvit on mainittu usean otteeseen, niin haluan vain kommentoida muutamaa muutamaa asiaa, joissa on menty eteenpäin tai sitten ei ole menty. Ensimmäinen arviointikohde oli, niin kuin puheenjohtaja sanoi, on tämä ehdoton poliittisten vankien vapauttaminen. Tiedän useitakin, jotka, on, jotka ovat edelleen Turkmenistanin vankiloissa, jotka ovat lähinnä poliittisia tuomioita. Ja oikeusjärjestelmän läpinäkyvyys, mukaan lukien suljet, suljetut oikeudenkäynnit ja ihmisoikeudet, tekevät mahdottomaksi päästä luotettavaan tietoon poliittisten vankien lukumäärästä tai arvioida niiden, näiden syytteiden oikeellisuutta. Viime vuosien aikana on tullut yhä vaikeammaksi saada selville, miten rikosoikeusjärjestelmä on kehittynyt, koska vähemmän tietoa julkistaan Turkmenistanin mediassa siitä, miten, miten tuomioita on langetettu. Vankien joukossa on Kuba Mitsev ja Hodzijev, jotka toimivat ihmisoikeusjärjestöissä, ja Bugaldi, joka on poliittinen toisinäyttelijä. Niasavin kuoleman jälkeen 2006 hallitus vapautti kourallisen poliittisia vankeja, mutta sen jälkeen Turkmenistanin hallitus ei ole pelkästään epäonnistunut siinä, että jutut ottaisiin uudelleen esille, jotta voitaisiin varmistaa, että kaikki laittomasti vangitut voitaisiin vapauttaa. Se ei ole edes tunnustanut sitä, että poliittisia vankeja on tällaisena ihmisoikeusrikkomuksena, joka täytyy ottaa huomioon. Kuvava esimerkki tästä virheestä oli se, että kieltäydyttiin hyväksymästä mitään suosituksia, joita tässä asiassa esitettiin Turkminista YK ihmisoikeusneuvostossa – syyskuussa 2008. Toinen vertaisarviointikohta on kaikkien esteiden poistaminen, poistaminen vapaan matkustamisen edestä. Joitakin edistysaskeleita on saatu. Turkmenistanin hallinto edelleenkin mielivaltaisesti estää Turkmenistanin poistumisen ja palaamisen mielivaltaisten ää, matkustuskieltojen myöntä Tämä koskee muun muassa toisen näyttelijän sukulaisia. Esimerkiksi Svetlana Orasova, joka on maanpaossa olevan oppositiojohtajan sisar, ei ole saanut matkustaa ulkomaille ja kesäkuussa 2008 tämä koski myös hänen miestä. Hän kuoli nimittäin 2009, koska ei pystynyt lähtemään maasta lääkintähoitoa varten. Kesällä 2009 viranomaiset tiivistivät rajoituksia, matkustusrajoituksia langentamalla uuden matkustuskiellon, joka koski opiskelijoita, jotka eivät päässeet yksityiseen ulkomaan yliopistoihin, erityisesti <clears throat> Kirgistaniin. Kun monet opiskelijat pystyivät matkustamaan ulkomaille vuotta aikaisemmin, niin nämä, jotka opiskelivat Kirgistanin amerikkalaisessa yliopistossa, kokivat uusia esteitä ja painostusta Äh, Venäjän ja Turkmenistanin kansalaiset, jotka matkustavat uskonnollista syistä, he, he, heille on langetettu myös matkustusrajoituksia. Kolmas vertaisarviointikohta on, mainittiinkin täällä jo, mitään riippumatonta järjestöä ei ole sallittu suorittamaan tutkimusta ihmisoikeusrikkomuksista maan sisällä – eikä kansainväliset virastotkaan ole saaneet tietoa näistä. Hallitus on jatkuvasti kieltänyt pääsyn, riippumattomien ihmisoikeustarkkailijoiden pääsyn maahan mukaan lukien YK on erityistarkkailija, ICRCn ja kansalaisjärjestöt syyskuussa 2008 YK erityisraportööri oli äh, joka oli ensimmäinen erityisraportööri ylipäätään, ja se antoi syytä toivoon, että voitaisiin saada avautumista maahan riippumatonta ihmisoikeusseurantaa varten, mutta kaksi vuotta myöhemmin muita vierailuja ei sitten mahdollistettu, ja Turkmenistan on pysynyt edelleen suljettuna maana suhteessa riippumattomiin ihmisoikeustarkailijoihin. Ja niin kuin täällä sanottiinkin jo, tilanne. Lääkärit vailla rajoja joutui sulkemaan äh, toimistonsa äh, syyskuussa 2009. Äh, toinen arviointikohta oli kansalaisoikeuksien, kansalaisvapauksien tilanne, vapaus ilmaisuvapauteen ja järjestäytymisvapauteen koki rajoituksia Turkmenistanissa. Kansalaisoikeusaktivistit ja toimittajat eivät pysty riikkumaan vapaasti maassa. Aktivistit ja toimittajat sekä Turkmenistanissa että maanpaossa ovat edelleenkin jatkuvan uhan alla hallituksen toimesta. Tuorein esimerkki lokakuulta tältä vuodelta Turkmenistanin viranomaiset yrittävät estää kansalaisaktivisten osallistumisen etujärjestön konferenssiin Varsovassa. Ja puheenjohtaja jo mainitsikin meille tilanteesta maanpaossa olevan aktivistin Turhavat liivin osalta kohdalta. Ja turvallisuusviranomaiset ovat jatkuvasti painostamassa aktivistien, estävät heitä tapaamasta EU-edustajia ja muita edustajia, jotka käytävät maassa mukaan lukien e YK erityisraportööri, joka oli käymässä maassa 2008 lokakuussa. Mitään riippumatta kansalaisjärjestöä ei ole mahdollistettu matkustamaan Turkmenistanin viime vuosina ja on asetettu aivan mahdottomia vaatimuksia kansallisjärjestön rekisteröitymiselle, kuten kansalliset tai kansallisen, kansallisjärjestön sille tai tulla 15 000 jäsentä, 1500 jäsentä tai 2000 jäsentä, 50-500 000 jäsentä pystyykö se rekisteröimään. On hyvin vaikeaa ulkomaalaiselle medialle raportoida Turkmenistanista, koska ne eivät yleensä pääse maahan ja viime vuosina on esitetty lisää rajoituksia, niitä on jopa peloteltu. Monet kotisivut on suljettu Turkmenistanissa, ja kallitus seuraa sähköistä viestintää. On äärimmäisen vaikeaa saada maasta, maassa lehtiä tai, ja rajatarkastuksessa takavarikoidaan print, printattua mediaa – Ja sitten haluan lopettaa puheeni muutamalla huomiolla tarpeellista uudistuksesta kaikilla tasoilla ja kaikilla alueilla tuossa hallinnossa. 2010 Turkmenistan hyväksyi joukon uusia lakeja mukaan lukien muutoksen rikoslaki, joka mainittiinkin jo, ja myös juridisiin oikeuslaitoksen ammatteihin. Mikään näistä muutoksista ei ole kuitenkaan muuttanut hallituksen asemaa. Ja siellä on vain yksi, yksi äh, puolue. Ja vuonna 2010 presidentti sanoi, että maa on nyt valmis moninapaiseen järjestelmään, mutta tänä päivänä ei ole mitään merkkiä siitä, että hän hyväksyisi muita poliittisia puolueita tai liikkeitä tuossa maassa. Uuden perustuslain pohjalta, kun hyväksyttiin 2008, presidentti nimittää ja erottaa tuomarit – ja voi hajottaa, ja hajottaa parlamentin, muodostaa myös kes, keskusvaalilautakunnan, mitä presidentin vallalla ei ole rajoja, perustuslaki ei mahdollista perustuslakituomioistuinta tai oikeusasiamiestä. Nyt kun, Euroopan, kun Euroopan parlamentti vuonna 2009 antoi vihreitä valoa väliaikaiselle kauppasopimukselle, se ei välttämättä odottanut heti myönteisiä tuloksia, mutta Euroopan parlamentin pitäisi pitää kiinni seuraavista vaiheista, joka tarkoittaa kumppanisyhteistyösopimusta ja se edellyttää, että Turkmenistan tekee, ryhtyy toimenpiteisiin näiden suhteiden kohentamiseen. Andrea Berg from Human Rights Watch. Kiitos oikein paljon Andrea Berg Human Rights Watchista. Ja nyt haluaisin YK on korkean edustajan puolesta puhuvan edustajan käyttävän puheenvuoron. Olisikohan teidän helpompi vaihtaa paikkaa hetkeksi? Thank you. Um, um, first of all, I think many Kiitos. Ensinnäkin minusta tuntuu, että täällä on esitetty monia tärkeitä kantoja Turkmenistanin ihmisoikeustilanteesta, joten en lähde nyt puhumaan enää yksityiskohtaisesti. Näistä asioista yksinkertaisesti haluaisin briefata teitä siitä, mitä YK on Turkmenistanin kanssa tehnyt viime vuosina sen jälkeen, kun maa lähti avautumaan muutama vuosi sitten. Ensinnäkin toukokuussa 2007 entinen ihmisoikeuskorkeaedustaja Arbor oli ensimmäinen korkeaedustaja, joka kävi Keski-Aasiassa ja Turkmenistanissa, ja silloin hän sanoi, että on tärkeää, että kansalaisyhteiskunta toimii tehokkaasti, sille pitää antaa demokraattinen tila toimia ja huolehtia siitä, että saadaan hyvä tasapaino lainsäädännön, oikeuslaitoksen ja aidosti riippumattoman ihmisoikeuslaitoksen välillä Pariisin periaatteiden kanssa. Nämä prioriteetit ovat edelleen voimassa. YK pääsihteeri Ban Ki-moon kävi Turkmenistanissa tämän vuoden huhtikuun alkupuolella ja hänellä oli mahdollisuus tavata presidentti ja kansallisen demokratian ja ihmisoikeusinstituutin johtaja keskustella ihmisoikeustilanteesta heidän kanssaan. Muutama sana meidän sitoumuksestamme Turkmenistaniin. Toukokuussa 2008 Kirgistan ja korkea edustaja loivat allekirjoittavat sopimuksen alueellisesta toimistosta, joka hoitaa useita Keski-Aasian valtioita ja auttaa hallituksia, kansalaisjärjestöjä, kansallisia virastoja ja YK-tiimejä alueella edistäessään ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Kuten Euroopan komissio jo sanoi, yhteistyössä Euroopan komission tasolla YNP ja UNHCR yhdessä toteuttavat projektia, joilla vahvistetaan kansallista kapasiteettia Turkmenistanissa, jotta siellä paremmin voitaisiin suojella ihmisoikeuksia ja luoda demokraattisia oloja. Erityisesti halutaan parantaa Turkmenistanin mahdollisuuksia olla yhteydessä kansainväliseen ihmisoikeusmekanismiin erityisesti YK puitteissa. Me siis koulutamme Turkmenistanin virkamiehiä muita hallintovirkamiehiä, jotta he tuntisivat ihmisoikeusstandardit. Meillä on hankkeessa myös osa, joka antaa tietoa ihmisoikeuksista, parantaa tietoisuutta ihmisoikeuksista kautta koko maan. Me pyrimme luomaan ihmisoikeuskeskuksia jokaisen viiden provinssiin. Tämä työ on alkanut melko hiljattain, mutta se mitä todella toivomme on, että suositusten sopimusosapuolten suositusten toteutuminen on tehokkaampaa kuin tähän mennessä, että saadaan aikaan aitoa muutosta ihmisille paikan päällä. Tämä ajoittainen uudelleen tarkastelu. Turkmenistan oli yksi ensimmäisistä maista, joka altistui tälle uudelleen tarkastelulle vuonna 2008 ja se hyväksyi sitten muutoksien joiden kautta poistetaan kidutus, parannetaan uskonnon ja uskonvapautta, ilmaisunvapautta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta mainitakseni muutama tärkeimmistä suosituksista, jotka hyväksyttiin Turkmenistanissa aikoinaan. Samalla hylättiin joitain tärkeitä ajatuksia, jotka liittyivät esimerkiksi matkustuskieltoihin, poliittisten vankien vapauttamiseen ja myös vankien tapausten uudelleen tarkasteluun, kun kyse oli poliittisesti merkittävistä vangeista. Kuten myös mainittiin hyvin myönteisenä askeleena Turkmenistan vastaan otti Osma Mahankirin uskonnonvapauden erityislähettilään vuonna 2008 ensimmäistä kertaa tällainen lähettiläs vastaanotettiin Turkmenistanissa. Kuitenkin monia pyyntöjä on esitetty muitakin, vaikka ei ole hyväksytty niitä. Esimerkiksi tuomareiden itsenäisyyttä valvolla tai mielivaltaiset pidätykset ja niin edelleen. Erityislähettiläs, joka käsittelee koulutuksen saannin oikeutta, on myöskin pyytänyt saada matkustaa maahan. Ja toivomme, että tässä tapahtuu jotain, niin hän voisi käydä siellä ensi vuonna, mutta mitään ei ole vielä vahvistettu. Lopulta ihmisoikeusvälineistä, johon Turkmenistan osallistuu. Olemme nähneet myönteistä kehitystä sen jälkeen, kun maa lähti avautumaan esimerkiksi vammaisten oikeuksien yleissopimus ratifioituun vähän aikaa sitten, samoin kuin yksi vapaaehtoinen lisäpöytäkirja, mutta monet ihmisoikeusvälineet ovat edelleen allekirjoittamatta, kuten esimerkiksi kidutusten vasta sen sopimuksen vapaaehtoinen lisäpöytäkirja. Tämä liittyisi tärkeänä osana työhön, joka liittyy vankiloiden tilanteeseen. omaisesti meistä keskeisen tärkeää on täällä se, että ollaan enemmän yhteistyössä tämän maan kanssa, sitoudutaan siihen. Me olemme nähneet myönteisiä merkkejä, toivomme, että niitä on lisää ja tämä, tämä hanke saa toivottavasti myönteisiä vaikutuksia aikaan tässä maassa. Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon, Ra Arvidsson. Nyt voimme avata keskustelun ainakin kaksi puheenvuoropyyntöä. Edustaja Siviec, Edustaja Siviec ensin, olkaa hyvä. E, słuchałem z wielką uwagą e, tego, co zostało powiedziane. E, Suurella mielenkiinnolla olen kuunnellut näitä puhujia ja luulen, että tämä on hieno mahdollisuus selvittää tilannetta Turkmenistanista no, laajemmalta kannalta ja myös vakavammalla tavalla kuin mitä me olemme tähän mennessä tehneet. Muistan ensimmäisen keskustelumme Afetissa, kun me aloitimme työskentelymme jo mietinnön tiimoilta. Ja täytyy tunnustaa, että tuolloisen tiedon, tiedon tasolla, jota tuolloin saatiin Euroopan parlamentissa siitä, mikä on tuon maan todellisuus. Se oli aika pinnallista ja vanhentunuttakin tietoa. Ymmärrän hyvin, että <clears throat> pidän hyvänä sitä, mitä täällä, sanottiin, mitä täällä on tänään lausuttu, koska ihmisoikeuksien puolustajat ja ja ne instituutiot, jotka ovat tekemissä näiden asioiden kanssa, niiden velvollisuus on esittää asiat selvillä sanoilla ja eksplisiittisesti. Ja tätä me olemme saaneet, tänä me olemme voineet havaita tämän päivän papereissa. Ei ole yhtään ainoata maata tai instanssia, joka pitäisi unohtaa, jos jokin, joku, jotakuta ihmistä loukataan ja jos ihmisoikeuksia rikotaan. Tämä on meidän ajatteluman perusta tässä suhteessa mutta haluamme, haluaisin, että me vältämme sellaisen tilanteen, että ajattelisimme vain, että on hyviä kavereita ja pahoja kavereita. On ihmisoikeuksien puolustajia, meitä on joukko, on lista rikkomuksista ja sitten on niitä, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia, koska he haluavat vain, että jokin sopimus allekirjoitetaan, allekirjoitetaan Turkmenistanin kanssa. Haluan vakuuttaa teille, varsin erityisesti niiden organisaatioiden edustajia, joita olemme kuulleet. Me olemme samalla puolella kuin te. Mitään epäsopua tässä suhteessa ei ole suhteessa tähän henkilöön, joka, joka, jota maassa pidetään vankilassa, koska me kaikilla pitäisi olla oikeus lähteä maasta halutessaan jos joku on vankilassa, koska Eh, hän ei halua mennä armeijaan. Se on edelleen tärkeä asia. Me olemme samalla puolella tässäkin asiassa. Niin ikään. sillä on vaikutelma, että komissio on samalla puolella meidän kanssamme. Se, mitä komissio haluaa, on eh, suojella perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia niin ikään. Minusta tämä on oikeastaan väärä dilemma, jota me olemme kohdanneet, että haluammeko me puolustaa ihmisoikeuksia tuossa maassa vai emmekö varsinainen dilemma, joka edessämme on, on se, että miten rakennetaan suhteita Euroopan unionin ja Turkmenistanin välillä niin, että ihmisoikeudet ovat paremmassa jamassa ja että me pystymme kehittämään äh, useita kontakteja tuohon maahan. Kysymys onkin, että miten tämä tehdään, eikä niin, että tehdäänkö tämä ylipäätään. Ja uskon, että sel- selkeä vastaus tähän kysymykseen voidaan muotoilla seuraavasti. No, voimmeko me käyttää vanhaa oikeusperustaa tai vanhoja oikeusvälineitä, jotka liittyvät neuvostoaikaan, koska tuollainen sopimus allekirjoitettiin äh, äh, Neuvostoliiton kanssa, joka ei ole enää olemassa. Ja sitten sitä vain jatkettiin ja laajennettiin niihin maihin, jotka sitten perustettiin Neuvostoliiton raunioille. Voimmeko tänä päivänä kysyä, että voimmeko me käyttää tuota vanhaa välinettä vai tarvitsemmeko me uuden välineen? Koska tuohan allekirjoitettiin 12 vuotta sitten ja uskoisin, että tuolla tilanne oli poikkeuksellinen. Ja sopimus, joka allekirjoitettiin 12 vuotta, ja se, se, jos se ratifioidaan tänään, niin olkoon sitten niin. No, se, mitä minä haluaisin tässä ottaa esille, on tietynlainen perspektiivi, joka liittyy politiikkaan eikä pelkästään tunteeseen. Silloin, jos puhutaan tunteista, on vaikeaa löytää tehokkaita välineitä politiikan täytäntöönpanemiseksi. Kolmen sukupolven ajan Turkmenistan on ollut kommunismin ikeessä – ja mitä kommunismi oli. No, ihmiset, jotka asuvat noissa maissa, tietävät, kuinka se toimii. Kommunismi unohtaa kaikki ihmisoikeudet. Ja Turkmenistanissa sitä painotettiin tuon maan omalla todellisuudella. Jos kysytte minulta, minulta jos haluanko minä elää kommunismissa Puolassa vai Turkmenistanissa, ne minusta Puolassa minä pärjäisin varmaan paremmin. Täytyy muistaa, että kommunismin kokemukset kolmen sukupolven ajalta ihmiset, ihmiset eh, jotka 90-luvulta eh, eivät eh, omanneet isovanhempia, jotka olisivat voineet kertoa elämästä ennen tuota aikaa, ennen kommunismia, koska näin ei ollut asianlaita historiallinen tilanne on hyvin vaikea. Yhteiskunnan mentaliteetti yhteiskunnan mentaliteettiin tämä vaikuttaa. Tämä on erityisesti tärkeää, koska täytyy myös muistaa, miten mentaliteetti muuttuu yhteiskunnassa. Se on äärimmäisen tärkeä tekijä. Sosialist, sosialismissa meillä oli omat keskustelumme, meillä ei ole vieläkään selkeää linjaa. Tämän päivän kuulemistilaisuus on hyvin tärkeää, koska se lähentää meitä näihin realiteetteihin. Ja haluan vielä mainita, että välttäkäämme sellainen tilanne, joka on, syntyy automaattisesti. Meidän on pakko tehdä mitään parlamenttina. No, tämä on kestänyt nyt jo 12 vuotta. Otetaan kaikki rauhassa niin, että olemme vakuuttuneita siitä, että kun päätös tehdään. Ja lopuksi joka kuukausi me käsittelemme ihmisoikeusrikkomuksia meidän esityslistallamme Strasbourgissa. En pysty muistamaan tilannetta, yhtään tilannetta, että oltaisiin keskusteltu Turkmenistanista. Ehkäpä tämä on sellainen asia, joka on vain jäänyt tekemättä. Puheenjohtaja keskeyttää. Anteeksi, meidän on todella lopetettava. Sitten varapuheenjohtaja Chip. Sytuacji, że mamy podjąć bardzo ważną decyzję. E, me olemme tilanteessa, jossa olemme tekemässä erittäin tärkeää päätöstä. Tämä on myös tilanne, jossa kaksi näkökantaa törmää. Yksi on se, että tämä sopimus, jota on oltu ratifioimassa, on astumassa voimaan ja me kysymme nyt, mitä tapahtuu kun näin nopeasti siirrytään kohti toista sopimusta. Tämä osoittaa tilanteen e- ainutlaatuisuuden. Miksi tässä meni näin pitkään ja miksi meidän pitäisi pohtia tätä kysymystä? Haluaisin muistuttaa siitä, mitä edustaja Nikolai myös sanoi, että päätöslauselmissa vuosilta 2008-2009 parlamentti on ottanut kantaa ja esittänyt tietyt benchmarkit ihmisoikeusten osalta. Ja valitettavasti meidän on hyvin selkeästi ja rehellisesti sanottava, että Turkmenistan ei ole vastannut näihin vaatimuksiin. Me sallimme väliaikaisen kauppasopimuksen ratifioinnin ja nyt meidän on pohdittava, mitä on tehtävä sellaisissa oloissa, joissa Euroopan komissio ehdottaa uutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta – Monia syitä on ollut. Niitä ovat esittäneet myös tämän päivän puhujat. Monia tapauksia, joissa ihmisoikeuksia on rikottu. Minun kantani on se, että päätöslauselman pitäisi käsitellä kaikkia niitä kysymyksiä, jotka ovat edelleen avoinna. Mitä näistä kannoista ei pitäisi jättää huomiota? Kuitenkin myöskin herra Vigandin ja Euroopan komission kannat ovat hyvin tärkeitä. On hyvin vaikea arvioida maassa tapahtuvaa kehitystä, jos meillä ei ole edustajia paikan päällä. Eli jos nostamme suhteemme toiselle tasolle, niin tällä olisi myönteinen vaikutus, koska voisimme kehitellä mekanismeja, jotka mahdollistaisivat sen, että voimme tietyn väliajoin arvioida, miten ihmisoikeustilanne muuttuu. Eli vastataanko näihin esitettyihin vaatimuksiin? Onko ihmisoikeustilanne parantumaan päin vai heikkenemään päin. Uskoisin, että jos ehtoja ei täytetä, voisimme myöskin keskeyttää sopimuksen täytäntöönpanon tai lopettaa sen kokonaan. Joten tässä tilanteessa ihmisoikeusalivaliokuntana olemme tässä tilanteessa ihan yksinkertaisesti ja minä olen iloinen siitä, että ulkoasian valiokunta ei tehnyt lopullista päätöstä – ennen kuin meillä oli mahdollisuus käsitellä tätä aihetta. Tämä mielestäni tämän päivän tilanne. Kiitos. Kiitos oikein paljon varapuheenjohtaja Jib hyvästä tilanteen analyysistä. Juuri tässä tilanteessa ihmisoikeuksien alivaliokunta nyt on. Edustaja Donskis. Yes, thank you very much. So some noises. Kiitoksia. Ihan pari huomiota. Minusta on hyvin tärkeää välttää kliseitä ja tunteilua ja turhia fraaseja suhteessa Turkmenistanin kaltaisiin maihin. Mutta yksi asia on täysin varma. Meidän täytyy varmistaa, että tilanne muuttuu. Me emme voi lähteä toiveajatteluun, että me että lähdemme sellaiselle tielle, että vaan spekuloimme sillä, että, että jotakin Äh, joitakin teoreettiselta pohjalta yrittää saada jotakin aikaa. Yhtäältä on äärimmäisen tärkeää olla mukana on tärkeää tehdä jotakin ihmisoikeustilanteen suhteen, mutta samaan aikaan meidän täytyy varmistaa, että meillä on instituutiot, joiden kanssa voidaan työskennellä. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on jotakin, joiden kanssa voidaan olla yhteistyössä, ellei välineitä ole seurata ihmisoikeustilannetta, millä tavalla voimme varmistaa, että jotakin tapahtuu parempaan suuntaan. <clears throat> Toinen asia, on, joka on yhtä lailla tärkeää, me tiedämme, että piru piilee yksityiskohdissa ja tämä on se, mitä voi tapahtua tässäkin. Joskus tällä on mukana olla yhteistyö, voi toimia yhteiskunnan hyväksi, joka on ollut erillä, e-, eristyksessään pitkään, mutta voi käydä niinkin, että, että, että, että tällainen väärä kalkulaatio voi merkitä sitä, että hallinto tukee pitää tätä vääränä signaalilla, että se oikeuttaa sen, mikä on oikeastaan sellaista, mitä ei voida hyväksyä. Siitä syystä on syytä analysoida äh, kaikessa rauhassa, eikä lähteä esittelemään kaiken maailman dilemoja. En usko, että pystymme muuttamaan sitä asennetta, sehän on tervettä järkeä. Kysymys on siitä, millä tavalla me pystymme, onko meillä, löytyykö vipuvoimaa, onko välineitä, onko instituutioita. Yes, indeed, Mr. Donski. Aivan, edustaja Donskis. Ei minkäänlainen toiveajattelu nyt auta meitä tässä tilanteessa. Ehkä meidän pitäisi suhtautua vakavasti teidän ehdotuksenne. Käsittääkseni esittelijä myös on miettinyt jonkinlaista mekanismia, jonka kautta, jos tämä kumppanuus- ja yhteistyösopimus lopulta ratifioidaan, niin silloin on välineitä vipuvoimaa niin edelleen. Nyt emme sitä näe. Parlamentti kyllä toivoi kehitystä, kun hyväksyimme väliaikaisen kauppasopimuksen. Ei ole kovin mukava kuulla, miten meidän vaatimuksiamme ei toteutettu millään muotoa. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että parlamentti ei hoitanut tässä seurantaa. Jos siis aiomme tässä edetä, tarvitsemme terveen pohjan, vakaan pohjan. Uudessa tilanteessa parlamentin ja alivaliokunnan pitää jotenkin olla mukana tässä työssä. Minä olen pyrkinyt ymmärtämään eron Oikeusperustas väliaikaisen kauppasopimuksen ja tämän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen välillä, kun ajatellaan ihmisoikeuksia. En näe tässä mitään eroa. Että mielestäni olisi hyvä, jos voisimme parlamentin oikeudelliselta yksiköltä kuulla äh, Meillä ei ole tällä oikeudellisen yksikön edustajaa, mutta meillä on mahdollisuus kuulla kuitenkin oikeusperustasta oikeudellista yksikköä jotta voisimme kuulla tällaisesta valvontamekanismista, jota esittelijäkin tässä pohti. Olen hyvin iloinen siitä, että hän on tätä asiaa miettinyt tässä henkilökohtaiset kantani sen jälkeen, kun kuulin monia viisaita asiantuntijoita ja kollegoita täällä. Nyt on aika antaa puheenvuoro takaisin esittelee Anteeksi, edustaja Obios lyhyesti. Mitä tulee tähän puutteellisten mekanismien tilanteeseen. Olen lukenut kirjeen, jonka te saitte Ashtonilta, jossa hyvin lyhyellä aikavälillä haluttiin ottaa käyttöön eurooppalainen ohjelma, jolla voidaan kehittää ja uudistaa tuon maan parlamenttia. En ole saanut tästä kuitenkaan mitään tietoa. Onko teillä, puheenjohtaja, tästä aiheesta jotakin jota voitte selventää. Mr. Obios, I'm... Edustaja Obios, yritän juuri saada tuon korkean edustajan vastauksen minun heinäkuisen kirjeeseen nyt esittelijä Nikolai. Merci Madame la Présidente. Premièrement, je veux remercier euh, à tous. Euh, Kiitos. Kiitos kaikille Ensinnäkin siitä, että tänään järjestettiin tämä kokous, koska näin voimme selventää sitä, mitä itse kutsun tämän asian oikeaksi tilanteeksi. Me kaikki haluamme sellaisia yhteistyösopimuksia, joilla voidaan todella muuttaa tilannetta eri maissa. Tässä on kyse nyt Turkmenistanista. Ja haluamme tehokkaita kumppanuussopimuksia. Tämä on ainut keino parantaa asioita Turkmenistanissa. Olen yhtä mieltä Domskisin huolenaiheista. Erityisesti jos ajattelen EUn jäsenvaltioita heti kun ne liittyivät EUhun. Ne unohtivat, että säännöt, jotka ovat olemassa, niitä täytyy myös soveltaa käytännössä ja tästä hyvä esimerkki on oma maani. Parlamentin kanta sitten näihin sopimuksiin. Mielestäni ihmisoikeuksia täytyy ajaa aina ensisijaisena asiana. Mutta täytyy myös pohtia, miten tämä tehdään. Eli katsotaanko tässä nyt tavallaan tilannetta kaukaa vai halutaanko sitten todella tehdä jotakin. Itse olen teidän käytettävissänne ja kiitän varjoesittelijöitä ja odotan heiltä tarkistuksia. Uskon, että niitä tarvitaan vielä. Toivottavasti voimme kaikki yhdessä työstää johdonmukaista menetelmää niin, että parlamentin ja tätä kautta kaikkien kansojen toiveet tulevat kunnioitetuiksi muuallakin. Tarvitsemme vakautta. Ja uskon, että Lissabonin sopimus mahdollistaa sen, että me todella voimme nyt sitoutua tähän ja saada sisältöä tähän asiaan, eikä toimia ainoastaan muodollisesti. Kiitos edustaja Nikolai Oviosille. Vastauksena kirjoitin kesällä korkealle edustajalle ja kollegoille siitä, miten tärkeä tämä päätös kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta on. Ja 6. elokuuta korkea edustaja väitti kirjeen se on siellä asiakirjojen joukossa, voitte siihen tutustua sen kohdassa kahdeksan, kuten sen tulisikin olla. Joten teidän kysymyksen liittyen edustaja Oviols, edustaja Ashton viittaa EUn edistyksen avussa Turkmenistaniin ja osana tätä apua tukea hän viittaa siihen, että halutaan pian aloittaa hanke, jolla tuetaan parlamentin uudistumishanketta hiukan yllätyin, vaikka suhtaudun ihan avoimesti siihen, että minua oikeastaan, jos olen väärässä, niin korkea edustaja kirjoitti minulle, että kun ei ole päivitettyä oikeusperustaa, jossa olisi selkeät sitovat viittaukset ihmisoikeuksiin, meidän toimintamme rajoitetaan olemassa oleviin poliittisiin sitoumuksiin. En näe tässä eroa nyt väliaikaisen kauppasopimuksen välillä, joten mitähän tämä tarkoittaa? Hän myöskin sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että sitoumuksemme Turkmenistanin mukaan lukien ihmisoikeudet, demokratiaprosessi ja oikeusvaltio voida, on, ovat prosesseja, jotka voivat vain vahvistua, kun yhteistyösopimus astuu voimaan ja meillä on EUn delegaatio Ashgabatissa – mutta tietyissä puitteissa voimme luoda nämä rakenteet. Olemme kuulleet Tajikistanista ja muista maista, että tämän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ratifioiminen ei nyt välttämättä helpota tällaisen EU-delegaation luomista. Hän myöskin sanoi, että PCA, yhteistyökumppanuussopimus, antaa selkeän oikeusperustan suhteillemme ja kahdenvälisille suhteille, mutta me otamme mukaan tärkeänä ihmisoikeudet keskeisenä elementtinä, kuten muissa kahdenvälisissä sopimuksissa, joita meillä on suhteessa Keski-Aasian valtioihin. Eli mikähän tämä on tämä uusi oikeusperusta ja viittaukset ihmisoikeuksiin, koska herra Viikan ystävällisesti on täällä vielä, niin ehkä hän voi käyttää puheenvuoron kaiken kuulemansa jälkeen. Haluaisin antaa teille puheenvuoron, herra Vigan. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Vahvistan sen, mitä komissio sanoi keskustelussa parlamentin kanssa, kun puhuttiin väliaikaisopimuksen ratifioinnista. Ja siinäkin oli, olivat esillä ihmisoikeustandardit oleellisena elementtinä tässä paketissa, joka otettiin osaksi väliaikaissopimuksen. Siinä oli sama muotoilu väliaikaissopimuksen yksi artiklassa kuin tulevassa PCA-sakin. Se on se uusi oikeusperusta, artikla 2. Tämä on nähtävänä yhdessä artiklan 28 kanssa ja 94 artiklan kanssa PCAssa, joka viittaa tilanteisiin tai rikkomuksiin, siitä on osa yhteinen julkilausuma molemmilta osapuolilta, jossa puhutaan tästä artikkelista, jossa erityisesti viitataan siihen seikkaan, että, että tämä on keskeinen elementti joka on osa artiklaa 1 väliaikaissopimuksessa tai sitten artiklassa 2 yhteistyökumppanussopimuksessa. Olet oikeassa sanoessanne, että sanamuoto on sama kahdessa sopimuksessa, mutta kattavuus, toisen sopimuksen kattavuus PPCassa on, kattaa useampia aloja, joka mahdollistaa sen, että me pystymme me pystymme panostamaan useisiin politiikan sektoriin. Se antaa myös, tarjoaa myös poliittisen dialogin näissä asioissa ja se antaa meille myös, myös instituutiollisen arkkitehtuurin, jotta voidaan viedä politiikan, poliittisia tavoitteita eteenpäin. Siinä mielessä tässä on vissi ero, kun ajatellaan tämän, tämän tehokkuudessa, niin kuin varapuheenjohtaja sanoikin, tässä yhteistyössä Turkmenistanin kanssa. Siksi onkin meidän vakaa käsityksemme, että jos saataisiin tämä laajempi oikeusperusta, joka kattaisi kaikki myös instituutilliset kapasiteetit, se antaa meille enemmän tehokkuutta seurattaa se ihmisoikeustilannetta – tilannetta ja sen edistymistä. Me ja lopuksi toteaisin, että kyllä minä ymmärrän sen, kun täällä puhutaan sekä varapuheenjohtaja että eräs Metski sanoi, että on liian usein näemme ja, ja olevamme väärän dilemman e- edessä – ei ole kysymys sitä, kukaan parempi ihmisoikeuden puolesta, vaan se, että mitä välineitä halutaan käyttää, mitä tietä halutaan edetä, että saataisiin tehokkain tapa seurata ja, ja saada tarvittava tieto Turkmenistanistakin. Siinä ehkä meillä on tässä mielipideeroja tiettyjen henkilöiden kesken. Ja minä olen tässä nyt esittänyt korkean edustajan äh, näkemyksen, joka on myös komission varapuheenjohtaja. Lopuksi toteaisin, että, että väestö on laaja ja varmastikin tämä tulkittaisiin huonoksi signaaliksi, jos EU sanoisi, että me emme halua samanlaista sopimusta teidän kanssa kuin naapureiden kanssa, koska on toivoa on, että jos on koulutusta, jos on ihmisoikeuksista kysymys tai hyvästä hallinnosta kysymys, että EU-standardit tulisivat Turkmenistanikin standardiksi, eikä vain pelkästään muiden naapurivaltioiden standardeiksi. Mr. Vigand. Kiitos oikein paljon, herra Mielestäni keskeisin ero, jos oikein ymmärsin olemassa olevan sopimuksen ja kumppanuusyhteistyösopimuksen välillä on se, että painotetaan laajemmin yhteistyötä poliittisella alalla, poliittista vuoropuhelua ja sillä on vaikutusta myös ihmisoikeuksiin. Tämän johtopäätöksen vetäisin puheenvuorostanne. Ilmeisesti olette samaa mieltä tästä tulkinnasta, joten kiitos oikein paljon. Voisitteko kuitenkin lyhyesti vielä mainita, mitä mieltä komissio on niistä ajatuksista, jotka on tuotu esiin täällä? Että voisi olla jonkinlaista seurantaa. Totta kai ymmärrämme, että me olemme parlamentti, emme täytäntöönpaneva voima, mutta meidän pitää katsoa itsemme peilistä, suhtaudummeko vakavasti työhme minkälaista parlamentaarista valvontaa. Miten ajattelisitte, että tällainen valvonta voisi seuranta voisi toteutua. Onko tässä jotain ennakkotapauksia jo muiden maiden kanssa? Thank you, Mr. Chair. First, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Ensinnäkin vahvistan sen, minkä tässä ilmoititte, että me olemme käynnistäneet käynnistämme yhteistyön parlamentin kanssa Turkmenistan asioissa, jotta saataisiin sinne kunnollinen parlamentti. Me olemme pyrkineet rakentamaan sinne parlamenttia oikeudella. Tämä on projekti, joka on käynnistetty Toisekseen tästä instituutioista rakenteesta uskon, että meillä on parlamentaarista vuorovaikutusta, joka, jonka unohdin mainita tässä, tässä instituutiollisessa rakenteessa. Tämä on toinen mahdollisuus yhteistoimintaan, mitä taas tulee konkreettisiin ehdotuksiin, joita esittelijä todennut. Voin itse tässä vaiheessa sitoutua siihen, että, että säännöllinen raportointi Afetille ja tälle alivaliokunnalle tilanteesta Turkmenistassa. Jos jonkinlainen äh, interinstituutillinen äh, mekanismi äh, olisi parlamentin kiikarissa, niin totta kai minun täytyy, täytyy viedä tämä asia esimiehelle ja ja Euroopan, EUn ulkosuhdehallinnolle, ja meidän täytyy katsoa, mikä linja siellä en voi oikeastaan ottaa tähän suoraa kantaa tässä vaiheessa. Uh, niin, kiitos oikein paljon. Meidän pitäisi miettiä tätä ajatusta ehkä keskenämme ja sitten lähestyä teitä. Nyt ehkä olisi ala, aika saada päätöksen tämä kuulemistilaisuus. Näen tämän ikään kuin pilottitestinä sille, miten Euroopan parlamentti Britti käyttää hyväkseen voimakkaampaa toimivaltaansa kansainvälisten sopimusten osalta niin, että parlamentti voi hoitaa tehtävänsä vastuunsa kantaa kunnolla. Tämä hanke varmasti jatkuu. Ja seuraava tärkeä päivämäärä on se, että määräaika Nikolain mietintö täytäntöön on 10. marraskuuta kello 18 ja toinen keskustelu ulkoisen valiokunnassa järjestetään 30. marraskuuta. Äänestys 25.26. tammikuuta ja täysistuntoon mentäisiin maaliskuussa 2011. Tässä siis uusi aikataulu. Pyrimme kaikki pitämään tämän mielessä ja lähiviikkoina toivottavasti voimme olla läheisessä yhteistyössä esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken. Kiitos oikein paljon esittelijä Nikolai Open Society Institute Human Rights Watch komission edustaja, YK korkean edustajan edustaja, kaikki muut myös. Me päätämme tämän esityslistan kohdan. Minulla olisi muutama ilmoitusasia. Haluaisin toivottaa lämpimästä tervetulleeksi filippiiniläisen ihmisoikeusaktivistin Desaparecidos. Siis kadottujen, kadonneiden henkilöiden järjestöstä. Te olette ilmaantuneet tänne meidän joukkoomme. Loistavaa. Tämä kadonneiden järjestö kiinnittää huomiota aktivistien kadonneiden aktivistien asemaan. Remo Manalo on täällä me. Hänet kidnappattiin, häntä kidutettiin, hän oli kadoksissa kahden vuoden ajan. Tervetuloa, Konseptionen Peno, kidnappatun nuoren naisen, eikö niin äiti, Karenen Penon äiti. Hänet kidnappattiin vuonna 2006 keski kylässä Filippiineillä, eikä häntä ole löydetty. Niinkö, hän on edelleen kadoksissa, käsittääkseni. Erityinen kokous järjestetään filippiiniläisten ystäviemme kanssa tänään. Jänteeksi Turkmenistan on kyllä tärkeä kysymys, mutta teidän on jatkettava keskustelua tänne salin ulkopuolelle. Vartijavailla neljästä, vartijavailla viiteen järjestetään tänään erityiskokous A 3H3 tämän filippiniläisten kadonneiden järjestön kanssa. Kiitos, että tulitte tänne tapaamaan meitä. Nyt me päätämme tämän kokouksen ihan pian. Meillä on vielä laajennetun puheenjohtajiston kokous. Käsittääkseni voimme jatkaa englanniksi ja ranskaksi, näinkö tässä on sovittu englannin ja ranskan tulkkaus. Joten kiitän kaikkia tästä kahden päivän kokouksesta – Saamme paljon uutta tietoa Kasakstanista, Turkista, Turkmenistanista ja meillä on ollut aikaa käsitellä kaikkein tärkeintä vuosittaista raporttia, Aida Kienen mietintöä. Päätän tämän kokouksen. Seuraava kokous on 8. marraskuuta. Kyllä.